Good afternoon, colleagues. Um, if there are no objections. Hyvää iltapäivää, kollegat. Jos vastalauteita ei ole, aloitetaan kokouksemme. Kokouksemme Tanska, Kroatia ja Irkeli ei ole tänään tulkattuna. Nyt mennään koordinaattoreiden suosituksiin. Sano 205 pohjalta. Esittelyiden nimittäminen Edustaja Agia EFDDstä on nimitetty esittelijäksi Euroopan ja Euratom säännöksen muokkaamiseksi. Tämä on ainoa suositus, joka meillä tähän päivän mennessä on, ja me olemme tätä ilmeisesti tukemassa. Näin tehdään. Kohta kolme. Matias on paikalla Home pääosastolta. Viime viikollahan käytiin keskustelua näistä asioista ja suu, meillä oli suullinen kysymyskin, jonka esitti Dupré sisjärjestelmästä ja siis mietintöstä keskusteltiin viime viikolla, jossa käsitettiin erittäin perustavalaatuisia kysymyksiä tietokannoista, niiden yhteensopivuudesta. Ja nämä olivat todella tärkeitä kysymyksiä täällä oleville jäsenille. Usean otteeseen on otettu esille kysymys myös siitä, että näistä keskusteltaisiin syvällisemmin kollega Rytten kanssa. Toivottavasti hänet tervetulleeksi ja pyytäisin häntä esittelemään meille tähän mennessä tehdyn työn, joka on siis tehty tason työryhmässä, joka koskee Schengen informaatiojärjestelmiä ja niiden yhteensopivuutta. Muistan, että tämä ryhmättiin käyttöön sen tiedonannon seurauksena, joka koski vahvempia ja älykkäämpiä rajavartiotiedonjärjestelmiä 6.4. ja suunnitelma, jota oikeusisäisen neuvosto tuki 10.6. Tähän mennessä kaksi kokousta on pidetty tästä asiasta ja sitten on perustettu erilaisia alaryhmiä. Ryhmässä käsitellään erittäin tärkeitä ja arkaluontoisiakin kysymyksiä. Ja näin Minusta on hyvä, että keskustellaan näistä järjestelmistä ja pyritään löytämään niissä olevia puutteita. Näin voidaan myös tarkastella sitä, millä tavalla olemassa olevat järjestelmät toimivat ja mitä puutteita niissä on. Jotkut näistä asioista tulivat esille, kuten totesin jo viime viikolla. Olen myös saanut tietoa siitä, että jotkut jäsenet, jotka halusivat olla täällä, eivät pääse paikalle, koska vihreillä on Bryggessä opintopäivät. Olen pahoillani siitä. Ja maanantait ne muutenkaan eivät ole kaikkein helpoimpia kokouspäiviä. Nyt näin, että jotkut jäsenet ovat tulleet tänne paikalle. Mehän odottelimme tässä hiukan ennen kuin aloitimme. Kiitoksia siis kovasti, että tulitte tänne ja nyt voitte pitää esityksen. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. On suuri ilo olla täällä niin kuin aina. ja eri aiheesta kuin yleensä. Yritän antaa teille kuvan korkean tason ryhmän toiminnasta. Minulla on kunnia olla sen puheenjohtaja. Sanoit, että perustin sen. Se oli ihan totta. Komissio päätti sen perustaa. Ja minusta tuli sitä ryhmäpuheenjohtaja. Ryhmän kunnianhimo kokonaisuudessaan on antaa strategista näkemystä siihen, miten hallita dataa ja käyttää sitä rajavalvonnassa ja turvallisuustoimissa tehokkaammin. Ja tarkoitus on löytää ratkaisuja, joilla parannukset saadaan aikaan kun komission tiedonannossa kerrottiin tämän korkeatasoryhmän perustamisesta, ajattelin, että vapaaehtoisia olisi 5-6. Mutta loppujen lopussa sitä on tullut, jos ei isompi kuin libe. Niin kuitenkin osanotoltaan aika iso ryhmä. Kaikki jäsenvaltiot lähettävät edustajaryhmäämme ryhmämme. Virastot ovat myös edustettuina. Europol, Frontex, Eurojust ja FARM. Olemme pitäneet myös huolta siitä, että Euroopan parlamentti on edustettuna. Sihteeristä on siellä tarkkailijana. viime ryhmän tapaamisen jälkeen olen pitänyt huolta myös, että Euroopan tietosuoja viranomainen on edustettuna. Meillä on laaja pohja keskusteluillemme. Komissio koki ryhmän perustamisen välttämättömäksi, koska monet ovat sanoneet, että EUn tiedonhallinta on sellaista, että sen arkkitehtuuria täytyy miettiä uudelleen todesta näkökulmasta vastataksemme kasvaneeseen terrorismin uhkaan. Tiedon ketjujen hallintaa on kritikoitu sekä jäsenmaiden keskeisessä tehtävirrassa ja virastojen kesken. Tämä pätee sekä lainvalvontaan että rajavalvontaan. Ja ryhmää johtavat seuraavat periaatteet. Varmasti olette samaa mieltä, että tietojärjestelmien pitäisi olla täydentäviä. Päällekkäisyyksiä pitäisi välttää ja olemassa olevat päällekkäisyydet pitäisi poistaa. Samaan aikaisesti täytyy miettiä aukkoja ja yrittää tunnistaa niitä. Pitäisi yrittää mallintaa tietokantoja, käyttää teknologiaa. Ja sisään suunniteltua yksityisen syyden suoja pitää muistaa. Meidän täytyy kunnioittaa perusoikeuksia sekä EU-kansalaisten että kolmansien maiden kansalaisten. Ja pitää myös miettiä, pohtia tietojärjestelmien yhteiskäytettävyyttä ja yhteensopivuutta, jos se on välttämätöntä ja toteutettavissa. Ja pitäisi myös olla mahdollista tehdä hakuja helpommin kuin nykyään. Minun pitäisi raportoida teille ryhmän töiden tilanteesta. Minä kuitenkin vähän laimentaisi viiniä, jos viiniä nyt onkaan. Koska ryhmätyö on aivan aluillaan. Toivottavasti ryhmän seuraavan kokouksen jälkeen voisimme kertoa teille lisää tietoa. Julian King tulee kai kahdeksas marraskuuta kokoukseen. Hän on se erittäin kiinnostunut ryhmämme toiminnasta. Ja hän saa myös siellä tietoa. Mutta voisinko sanoa, että Nyt olemme keskittyneet korkearaisen työryhmän työhön ja alityöryhmiin ja pyrimme tunnistamaan pyrimme tunnistamaan nykyjärjestelmien käyttöä kentältä ja jossain suhteessa on pettymyksiä täyden täytäntöpanon suhteen. Johonkin liittyy rikkomusmenettelyjä. Päämme vähän tunnistamaan näitä asioita. Haluaisin sanoa myös, että todellisuudessa me kumme kolmesta järjestelmästä, jotka on olemassa, ehkäpä neljästäkin. Eli VIRS, SAS ja, ja Eurodac. Olemme neuvottelemassa ja muuttamassa Eurodacia, samoin miettimässä sisääntuloa, ulostuloa, rekisteröintiä. Ja etiaksesta me olemme luultavasti keskustelemassa pian tällaista erpaista estästä. Jos nämä kaikki yhdistää, niin aika on juuri sopiva nykyjärjestelmien tarkasteluun, nykyistä järjestelmien käyttöön tai käyttämättömyyteen, aukkojen löytämiseen. Ja nyt on aika myös miettiä vähän näitä muitakin järjestelmiä. Meillä on siis kolme aliryhmää, Yksi tarkastelee olemassa olevia järjestelmiä. Yksi tarkastelee uusia. Kolmas käsittelee järjestelmien yhteiskäytettävyyttä. Ja ne raportoivat korkean tason ryhmälle. Ja me raportoimme sitten ryhmille. Mitä yhteiskäytettävyyteen tulee, asiantuntijoilla on ollut jo oikein tuottaessa keskustelua tietojärjestelmien yhteiskäytettävyydestä, mutta myös yleisestä viestin lähettämisjärjestelmästä ja sitten hakujen yhdistämisestä. Keskustelut ovat olleet avoimia. Me molemmat olemme pyrkineet käymään, tekemään yhteistyötä korkealla tasolla. Kysymys on myöskin käyttötarkoituksen rajoittamisesta ja yksityisyyden suojasta, jotka me aina, jotka me aina pidämme mielessämme. Olen tyytyväinen, että luultavasti joulukuussa voimme ke, ke, antaa teille tällaisen puolivälin raportin, jossa on paljon enemmän sisältöä kuin mitä nyt pystyn antamaan. Tavoitteena olisi, että keväällä korkean tason asiantuntijaryhmä tekisi loppuraporttinsa. siltä pohjalta ehdottaisimme sit sitten tulevaa lainsäädäntöä. Tiedätte, että teimme lainsäädäntöehdotuksia tällä hetkellä. Ja nämä eri raportit tapahtuvat, tulevat suunnilleen samoihin aikoihin. Kuten sanoin, työ etenee. Mielelläni kuulee teiltä kysymyksiä. Toivottavasti pystyy vastaamaan johonkin kysymyksiin. Mutta kykenemme keskustelemaan tuloksista vasta työn edettyä. Kiitos. Olen jo puhunut liian pitkään. Thank you very much, uh, Kiitoksia kovasti. Niin siis tässä todellakin vasta käynnistelette ryhmää ja palaatte asiaan sitten keväällä. Ja toivottavasti te voitte vastata näihin vähän poliittisempiinkin kysymyksiin. Kollegat saavat nyt puheenvuoron. Aloitetaan Krediusta, joka oli edellinen esittelijä näissä kysymyksissä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset äh, Ruut siitä, että olette tullut äh, viera- vieraksemme. Minulla on tässä kojoukkokysymyksiä, suoraan asiaan siis. Ensinnäkin äh, valvojen äh, valvontakomitean puheenjohtaja kertoi meille viime viikolle, että eivät ole osa korkean tason ryhmää, vaikka koska valvojen valvontaryhmällä onkin niin paljon kokemusta ja hyviä yhteyksiä kansalliselle tasolle, kansallisiin viranomaisiin, niin kysyisinkin, että miksi he eivät ole osa mm, tai mukana tässä korkean tason työryhmässä. Toinen kysymys, yhteentoimivuus sekä tällainen yksi hakumahdollisuus eivät ole sama asia. Toki ne voivat vastata samaan huolenaiheeseen, eli tehokkaampaan olemassa olevien järjestelmien käyttöön. 20. seinäkuuta kokouksessa ala työryhmä, joka käsittelee olemassa olevia järjestelmiä, totesi, että useimmat jäsenvaltiot jo käyttävät tätä Single Sage Interface-mahdollisuutta. Voisiko ehkä olla kustannustehokkaampaa, nopeampaa sekä myöskin tietosuojaa kunnioittavampaa, jos samoin toimittaisiin Euroopan tasolla. Toiseksi samassa kokouksessa todettiin, että ei EU-kansalaisten vapaaehtoisia tarkastuksia ei toteuteta. Voisitteko kertoa tästä? Ja sitten vielä SIS-2-järjestelmästä mielestäni on huolestuttavaa, että näistä hälytyksistä puolet tulee vain kahdesta jäsenvaltiosta kaiken kaikkiaan. Ja 70-90 prosenttia vissiin tulee samoista viidestä jäsenvaltiosta. Onkohan tähän jotakin todettavaa? Sitten siis kaksi järjestelmä lähestyy puolivälin arviota ja tämän jälkeen meidän tulisi saada siitä sitten arviot. Katsooko korkean tason työryhmä sitten näitä mm, ehdotuksia vaiko eikö? Hey, please. Kiitoksia. Dupré seuraavana. Ah, merci, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia, ryhtyä näistä tiedoista, jotka ovat ikään kuin vasta lapsen kengissä, koska tämä ryhmä on vasta perustettu. Hmm. Sen tarve on kuitenkin aivan itsestään selvä. Ja minun mielestäni se olisi voitu perustaa jo paljon aikaisemmin, huomattavastikin aikaisemmin. Meidän valiokuntammehan usean otteeseen vaati eri järjestelmien yhteensopivuutta. Minulla on kysymys aikataulustanne. Totesitte, he sitten ensikertomuksen joulukuussa. Mutta nyt on jo ehdotuksia, jotka ovat analyysin kohteena, joita on jo esitetty, jolle nyt ole väärässä. Eurodac yhtenä. Tämä sisään tulee poistumisjärjestelmä ja yhteensopivuus sitten näiden kahden järjestelmän välillä. Eli annan esimerkin olen sitä mieltä, että teidän ryhmällänne pitäisi olla nyt kyllä tässä suhteessa kiire, sillä se, mistä nyt päätetään, mahdollistavat tiettyjä asioita. Ja siitä syystä meidän täytyisi muokata tätä päätöstä, ja jos oikeita päätöksiä nyt ei ole tehty. Esimerkiksi tämä Eurodac ja sitten maahantulomasta poistumisjärjestelmä. Kaikki kolmansista valtioista tulevat sormenjäljet, tarkistukset ja kasvokuva Eurooppaan tulemisella ja siitä poistumisella. Jos ihmiset eivät poistu riittävän nopeasti, niin silloin he ovat laittomasti maaperällä. Ja Eurodac-ehdotuksessa komissio toteaa, että jäsenvaltioiden täytyy laittaa Eurodac-tiedostoon kaikki laittomasti olemalla. Ja tavoitteena kuitenkaan ei ole näiden kahden järjestelmän välinen yhteensopivuus. Kysymykseni on seuraava: No Mitä hyötyä tästä sitten on? Mitä te Eurodokilla teette? Siitä tehdään tällainen kirjasto vai? Haluaisin todellakin tietää, mikä järki tässä on, jos ette aio suunnitella niille välttämätöntä yhteensopimuutta. Ja sitten kun tätä esitystä tässä on nopeasti katsottu ja ne on jo esitetty, ja meillä on vielä tämä hyväksyvä vai tämä neuvottelut ja muut, kysymykseni siis on, miksi ei prioriteetteja, ja varsinkin tämä Eurodac-esimerkkinä ja tämä esimerkki, jonka jo esitin. Edustaja Zippel. Kiitos oikein paljon. Kiitokset Ytelle siitä, että hän aika lyhyellä varoitusajalla vastasi myönteisesti kutsuumme. Haluaisin esittää joitain kysymyksiä. Mun kollega Koelio jo tässä viittasikin siihen, että tietosuoja, siis työryhmä ei näytä olevan osa korkean tason työryhmää. Voisitteko vielä tarkentaa näitä tietoja? Totesitte, että nyt kun tässä korkean tason työryhmässä aluksi oli vähemmän tahoja, nyt jo enemmän, niin keitä he oikein ovat? Siis en minä nimiä kysele, vaan että mitä tahoja he edustavat ja miten he sitten heijastavat näitä alatyöryhmiä, heijastuvat niissä, kuka siellä keskustelee ja kuka antaa siis panoksensa ja tietämyksensä näiden alatyöryhmien käyttöön. Niihin liittyen muuten vielä täydentävä kysymys. Totesitte, että yhtäältä kyse on siitä, että päällekkäisyyttä ja päällekkäistä työtä pyritään välttämään yksittäisten kerättyjen tietojen välillä, mutta pyritään myös välttämään aukkoja. Ja jos nyt nämä alaryhmät keskustelevat olemassa olevista säännöistä ja mahdollisesti vielä tarkastelevat ja tunnistavat päällekkäisyyksiä ja puutteita, niin miten ihmeessä voidaan nyt keskustella uusista järjestelmistä, kun emme vielä tiedä päällekkäisyyksistä ja puutteista? Ja vieläkin mm, ongelmallisempaa mielestäni on teknisissä mm, kysymyksissä puhua yhteen toimivuudesta, joten olisin hyvin kiinnostunut kuulemaan, että tekevätkö nämä ryhmät rinnakkaista työtä ja minkä näköistä vaihtoa näiden ryhmien välillä on. Tosiaan tuosta yhteen toimivuudesta nousee sitten mieleen seuraava kysymys, eli että mitenkä tämä pitää ymmärtää. Onko yksittäiset mm, tietopankit äh, tarkoitus äh, hoitaa niin, että ne täydentävät toisiaan, vai ovatko ne yhteyksissä toisiinsa niin, että yksittäinen poliisiviranomainen tai muu viranomainen voi hakea tietoa yhdestä aina kerrallaan ja tuleeko tähän rajoituksia. Ja sitten tähän tietenkin liittyy tekninen kysymys, että voivatko, pystyvätkö nämä tietopankit olemaan yhteydessä toisiinsa, mm, tämä vaikkapa kieli, kysymystä ja niin edelleen. Ja jos tarkoitus on, että yksittäisillä tahoilla, joilla on pääsy vaikkapa sissiin, tulevaisuudessa tulee olemaan pääsy myös eurodakkiin ja muihin tietopankkeihin, niin mitäpä sitten ne periaatteet, joista tässä vastikään päätimme, eli että tietosäästäväisyys ja erityisesti perusteltu tarve. Eli jos tässä nyt kaikki on avointa kaikelle, niin en sitten oikein tiedä, mikä on enää turvallisuuden tilanne tietoturvan tilanne. Ja juuri tähän yhteen toimivuuteen liittyen vielä, muistan vielä oikein hyvin mitä ongelmia meillä oli yksittäisten järjestelmien, eli SISin ja VISin käsittelemisessä ihan teknisellä tasolla, joten mitenkä tällaiset ongelmat, jos nyt tulee vielä lisää mm, näitä tietopankkeja, niin miten tämä kokonaisjärjestelmä on tarkoitus saada toimimaan? Viimeinen kysymykseni. Mainitsitte, että keväällä on tulossa kertomus joka koskee juuri näitä avoimia kysymyksiä, päällekkäisyyttä ja niin edelleen lähestymistavassa. Onko se siis pikemminkin välikertomus vai onko se jo loppuraportti, jossa tehdään ihan konkreettisia ehdotuksia? Vai mikä tässä sitten oikein konkreettisesti on tarkoituksena ja mitä raportin on tarkoitus sisältää, mitenkä sen on tarkoitus hyödyttää jatkotyötä? Thank you. Um, Mrs. In- Kiitoksia. Edustaja Innetfeld. Kiitoksia puheenjohtaja. Periaatteessa kannatan kovasti sitä, että tietokantoja yhdistetään toisiinsa silloin, kun ne sisältävät tietoa, jota tarvitsemme kansalaisten turvaamiseksi mutta muutama kysymys kuitenkin ja epäilys. Ensimmäinen epäilys on kohdistettu meille itsellemme. Minä en usko, että, kun, että tässä puhutaan hallinnollis-teknisestä työstä, vaan kyseessä on poliittinen sellainen – ja pohdinpahan vain, että missä ihmeessä kaikki ovat. Miksi tämä jätetään virkamiehille työryhmäpäätökseksi suljetuin ovin tehtäväksi? Tässähän puhutaan suurista poliittisista kysymyksistä, jolla on vaikutus kansalaisiimme tavalla tai toisella. Siksi mielestäni tätä ei voida käsitellä pelkästään teknisenä kysymyksenä. Sama virhe tehtiin myös muissa asioissa ja minusta tämä tulisi jättää korkeammalle poliittiselle tasolle, mutta sehän on meidän vastuumme. Sitten kun kuuntelin tässä ryttyjä, niin minulle ei edelleenkään ole aivan selvää se, että mitä te tässä nyt sitten yhdistätte. Olette maininnut useita tietokantoja, mutta en käsittänyt, että mikä yhdistetään mihin. Onko kyseessä pelkästään eurooppalaiset tietokannat, jotka mainitsitte? Mitkä nämä kansalliset tietokannat ovat? Mitä niiden kanssa tapahtuu? Juuri viime viikolla kuulin siitä, että kansalliset tietokannat, niitä kytkettäisiin mm, tähän äh, Schengenin rajatiedoston yhteyteen ja katsottiin sitä, millä tavalla nämä yhden yksittäisen haun käyttöliittymät toimisivat. Ja painottaisin tätä vielä kerran. Kyseessä ei ole mikään tekninen kysymys. Yhteenliittäminen on pelkästään se tekninen puoli. Todellinen ongelma on siinä, että tietokannat eivät täyty kunnolla ja niitä ei hyödynnetä kunnolla. Niitä ei käytetä kunnolla hyväksi. Ja aivan kuten Koilio totesi, miten voi olla niin, että vain kourallinen jäsenvaltioita tai yli puolet näistä hallituksista? mehän voimme yhdistää kaikki maailmantietokannat toisiinsa, mutta jos ei siellä oleva tieto ole se, mitä tarvitaan, tai sitä ei laiteta tietokantaan, tai sitä ei etsitä oikealla tavalla, niin mitä järkeä on tässä kaikessa yhteenliittämisessä? Ja lopuksi olen sitä mieltä, että minusta meidän täytyisi olla myös varovaisia sen suhteen, että annetaan tällaisia myyttisiä voimia teknologialle. Teknologiahan on vain väline, eikä se maailmastamme tee turvallisempaa, jolle sitä käytetään oikealla tavalla. Lopuksi minulla on vaikutelma siitä, että syyskuun 11. päivän tapahtumien jälkeen Yhdysvallat on asettanut uuden tavoitteen täysi tietoisuus tiedosta. Sitä esitettiin jotain jotenkin uutena asiana, joka turvaisi meidät. Minusta se kuulostaa aika pelottavalta. Minusta se ei kuulosta ollenkaan siltä, että se tekee tästä maailmasta mukavamman paikan kenellekään. Minulla on vaikutelma siitä, että tässä koko työssä on kysymys siitä, että ollaan ryömimässä kohti tuota täydellistä tietoisuutta tiedosta ja haluaisinkin kuulla, että näin ei ole. Edustaja Lauristin seuraavana. Thank you very much and thank you. Paljon kiitoksia. Kiitos herra Rute tiedosta. Ymmärrän, se on alustavaa. Odotan koko raportin. Jatka samalta linjoilta. Olen Safi Tveltin kanssa täysin samaa mieltä, että kysym, kysymys ei ole sitä monimutkaisesta hallinnoista kysymyksistä, vain vallasta ja vallan käytöstä ja vallan käytön valvonnasta. Ja ensimmäinen kysymykseni onkin, Oletteko te laitamassa jotain lainsäädäntöä, jota voisimme tarkastella täällä? Ja voisimme sitten selvittää, ovatko ne yhteen sopivia tietosuojaperiaatteiden kanssa yksityiskohtaisesti. On se mukava tietää, että te yritätte noudattaa siitä, mutta kuten tiedätte, paljon näissä yksityiskohdissa aina. Haluaisimme jotain Tapaamme valvoa ja keskustella käsitellä täällä. Ja sitten on tämä ongelma. En nyt kysy näistä isoista tietokannoista. Entäpä sitten kansallisten tietokantojen ja EU-tietokantojen yhteiskäytettävyys? Tuolla maasta, jossa kansalliset tietokannat ovat hyvin valvottu ja käyttö erittäin valvottua. Ja kaikkeen asiattoman käyttäen puututaan nopeasti. Esimerkiksi jos tietokonteja on käytetty omaa etua, oman edun tavoitteluun, siihen puututaan. Mikä on sitten tilanne jäsenvaltioissa? miten ne ovat käytettävissä silloin, kun tarve on aito, missä aukot ovat. Omasta maastani kuulen, että pelkona on, että, että erot ovat niin suuret, että ongelmia on enemmän kuin ratkaisuja. Olisi parempi, että se uusia lähestymistapoja. Entä metadatan lähettäminen, kansallisten tietokanteen metadatan lähentäminen ja näiden valtavien tietokantojen ja kansallisten tietokantojen metadatan lähentäminen. Ja tämä on teknisesti valtava työ. Kuka sitä tekee? Onko meneillään jotain julkisia hankintoja? Kelle tämä työ annetaan? Ovatko asiaan yksityiset yritykset? Ketkä tekevät tätä työtä? Miten työ etenee? Tekeekö ryhmänne jotain järjestelmäanalyysiä? Onko sitä, antaako sitä viitearvoja, että tämä vastaisi odotuksiin? Viimeinen kysymys. Ja sanotte, että tämä yksi, sisäänrakennettu yksityisyys yksityisen suojaperiaatetta. Me kaikki rakastamme sitä, mutta miten te pyritte siihen? Onko teillä joku suunnitelma? Mitä te käytännössä tarkoitatte sitä, että yksityisyyden suoja on rakennettu sisään? Jos se kokonaisuudessaan, niin mitkä ovat nämä yleisviivat? Kiitoksia Marjo. Anna Gomes vielä viimeisenä. Onko nyt kaikki? Voit viimeinen Gomes siis. Kiitoksia edustaja Riitta siitä, että tulitte tänne paikalle tästä teidän esityksestänne. Haluaisin tietää, että kun puhutte yhteensopivuudesta, niin ette puhu pelkästään siitä, että näitä tietokantoja voidaan hyödyntää, vaan puhutte myös niiden varusteiden yhteensopivuudesta, jotka tämän mahdollistavat. Haluaisin tietää, onko korkean tason työryhmä tarkistanut Tehdäänkö näin jäsenvaltioiden sisällä, ei pelkästään niiden välillä, vaan eri lainvalvontaviranomaisten sisällä. Toinen kysymykseni koskee sitä, onko tietoverkkoturvallisuus tärkeässä asemassa? Sehän pitäisi olla, ainakin kun puhutaan tiedonjosta. Kolmas kysymykseni. Kun puhutaan tietokantojen yhteensopivuudesta ja se sisältää myös tietojen ja on korruption ja järjestetyn rikollisuuden toiminnasta ja niihin liittyvistä eri ohjelmista, joissa jäsenvaltioihin henkilöt pääsevät sisään, saavat kansalaisuuksia. Onko tässä kysymys vain siitä, että olette kiinnostuneita köyhistä? Ja niistä jotain suojella, niitä jotain suojella. Ihan samoilla linjoilla. Mainitsitte Etiaksen ikään kuin tällaisena eurooppalaisena estajärjestelmänä. Mutta PNR-tietomme, josta jäsenvaltiot niin hirveästi kohkasivat, että se toimisi kaikkeen, se ei kuitenkaan kata yksityislentokoneita. Mitä se merkitsee mitä tapahtuu näiden yksityislentokoneiden matkustajien kohdalla, jotka ovat olleet mukana esimerkiksi ihmiskaupassa, jopa terrorismin avustamista? Kuka sitä valvoo? Ja kuka niitä tietoja vaihtaa? Thank you, Sophie. Something very quick, please. Nopeasti vielä, Sophie. Ihan lyhyt kysymys. Saattaa olla, että sanoit tämän, mutta ei välttämättä kuullut, mutta siis komitean jäsenyys ja yritysten asema, jotka tarjoavat tuon aineiston. Haluan saada luettelon niistä yrityksistä, joita on konsultoitu näistä teknisistä näkökulmasta. Ne saattavat olla tulevaisuudessa niitä yrityksiä, jotka voisivat olla tämän kaltaista järjestelmää rakentamassa. Kiitoksia. Matias, kuten mainitsitte keväällä tämä työryhmä, kysymys tulee sitten tietysti vielä paremmin esille. Ja kun asias kaksi arviointiraportti, niin mitkä sinun ajatuksesi sen suhteen olisivat? Uh, jos sopii, pyrin vastaamaan koko joukon kysymyksiä. Ja jos vastausta ei sattuisi olemaan, ehkä sitten voisimme vastata myöhemminkin. Ja tämä on faktaa informaatiota. Tämä ss direktiiviä laaditaan komissiossa, sen pitäisi tulla teille aika pian. Mutta sen täytyy kyllä palveluiden välinen konsultaatio läpi ensin. Se nyt on putkessa. yritän yleisemmin lähestymään asiaa sitten vastaamaan kysymyksiin. Kaikki kysymyksen osoittavat, miten tärkeää oli perustaa tämä ryhmä. Kuten herra Dupré sanoitte, olisi ollut parempi, jos olisi ollut olemassa jo aikaisemmin. Jossain suhteessa olemme menneisyydessä työskennelleet eri IT-järjestelmien parissa – Ja nyt meillä on tarvetta tähän. Sitten vastaako Rovait Feltin kysymykseen. Ei meillä ole mitään yritystä nyt ää, yritystä käytössä, mutta käytän EU, EU-lisää. Ja vaan kysyä, ovat he käyttäneet jotain alihankkijoita? Mutta tämä on lähinnä jäsenvaltioiden ja EUn virastojen työtä, tämä tietojen kasaaminen. Ymmärrän teidän kysymyksistä, että olisi voinut olla ehkä parasta perustaa jokinlainen toinen, toisenlainen työryhmä, mutta se olisi ollut isompi harjoitus. Meillä on väde, puoliväliraportti ja Julian King tulee meille. Marraskuussa meillä on tämä puolimatkaraportti joulukuussa ja sitten toukokuun lopussa loppuraportti. Mutta en voi luvata, että vastaamme kaikkiin kysymyksiin. Toivottavasti mahdollistaa sen, että voimme esittää lisää kysymyksiä, että meillä olisi vähän kohdennetumpi lähestymistapa mutta parempi myöhemmin kuin ei koskaan. Ja Lauristinin kysymykseen. En sanoisi, että tämä olisi ryhmän loppu. Verojärjestelmä on tehnyt valtavan vaikutuksen minuun. Se, miten teillä voi olla saman aikaan yhteiskäytettävyyttä, yhdistetyt tietokannat ja korkeatason tietosuoja. Mutta tiedän, että kun teillä on työtä rajan yli Suomen ja Viron kanssa, elämä muuttuu vaikeammaksi. Koska Virossa teillä on logotan jokainen datan käyttö. Joten logista nähdään, mikä on käyttötarkoitus ja kuka käyttää mitäkin dataa ja tiedon saatavuus on paljon suurempaa. Sitä ei tarvitse kasata, luoda yhtä näitä puolia, vaikka täällä on erilaiset tietokannat. Herra Koelju. Ryhmässä on jäsenvaltiot, tässä työryhmä on ehkä edustettuna. Ehkä se on virhe, ehkä minun pitäisi ottaa kontaktia. Ideana oli, että jäsenvaltiot pääsivät mainitsemaan ryhmään edustajia. Rava Sippel taisi puhua poliittisesta ulottuvuudesta. vai Interfelt. Meillä on Hollannin puheenjohtajakauden port- ohjelma. Se on ministeriöiden laatima. Se on yksi elementti, jota tarkastelemme ryhmässä, mutta olen täysin samaa mieltä, että ryhmällä ei sinänsä ole sitä poliittista ulottuvuutta, jota jossain vaiheessa tarvitaan todennäköisesti, jotta voitaisiin käydä noita keskusteluja. Mutta jos me tehdään tätä ollenkaan, tilanne olisi huonompi. Joten tässä on minun varsin vajavainen vastaukseni. Meillä on tämä yhteinen haku liittymä. Tämä oli ensimmäisiä konkreettisia elementtejä, jotka syntyi työryhmän työstä. Heitä kaikilla on yhteinen haku, hakuliittymä. Meillä on, meillä on 28 ei yhteen sopivaa hakujärjestelmää. eikä niitä ole välttämättä tehty hakujen tekemiseksi Euroopan tietokannoista. Ja täytyy vähän miettiä sitä, mitä nyt on, vaan mitä kehitetään tulevaisuudessa. Mietimme tätä yhteistä käyttöliittymää hakuihin. Ja vuoden lopulla voisimme varmaan sanoa jotain siitä. pre, että me keskustelemme jurista teksteistä ja ryhmä tekee huhtitokossa loppustandardinsa. Ja siksi seuraavassa kokouksessa marraskuun lopulla keskitymme kaikki ne uusiin järjestelmiin. Joo, me keskustellaan sitä Eurodactin yhteydessä tai sitten lähinnä Euroopan tulo, Euroopasta lähtemisjärjestelmien yhteydessä. Ja ETS-järjestelmässä olemme potet- tästä mahdollisesta rakenteesta keskustelleet ja jotakin elementtejä. Ja tätä käsitellään varmaan marraskuun puolessa välissä. Professori Hippel aliryhmien rakenne on sellainen, että Siinä on samat ihmiset, jotka ovat korkean tason ryhmässäkin, mutta ovat sitten valikoituneet. En nyt puhu niiden sisäistä rakennelmasta niin paljon. Se se valtioiden edustaja tällään. Se siis kokoonpano on vähän hajanaista, jos näin sanotaan. Siellä aika korkean taas on edustaja. Mutta myös ihmisiä, jotka ovat asiantuntijatasolta. Olemme olleet osana tämän suhteen aika avoimia. Jotta saamme mahdollisimman paljon irti siitä. Irti me emme määritellä mitään profiileja, että täytyy olla valtiosihteeritasoa tai pääjohtajatasolla. No jos tässä on olla sortinsakkia. alityöryhmien väliset keskustelut käydään korkeantasoryhmässä. Eli nämä täysistunnot ovat tilaisuus niputtaa nämä paketit. Tämä koskee niin käyttötarkoitusten rajoituksia kuin myös sitä, että, että tietoa kerätä tuplana data säästävyys, data spazamkait. Redundanssin vastaisuus. Sissin puolivälin tarkistus, sitä olen puhunut. inte Intfelts yksi tärkeimmistä normeista ja se, mistä Julian puhuu myös paljon, on täytäntöönpanoa. Me pidämme huolta siitä, että Tässä on tosiaan hyvin poliittinen harjoitus. Varmasti meillä tulee poliittinen keskustelu siitä, kuka täytäntöönpanee ja tietonumeroita PNRn täytäntöönpanoa. lainsäädäntöinen teillä on intressejä tapanoista, jos ette lain implikaatiosta pidä, varmasti sanotte aika nopeasti, että muuttakaa sitä. Minun täytyy pitää huolta, että kun laista on päätetty, sitä täytettyyn pannaan. Mutta sitä voi puhua paljon. Lainsäädännöstä. Ei meidän tarvitse tietosuoja keksiä tietosuoja-asetusta keksiä uudelleen. Se on meidän pipliamme, jos niin voi sanoa. Jos Rimme tekee johtopäätöksiä, meidän täytyy miettiä EU-lisää EU-lisäasetusta. Täytyy käydä horisontaalisti läpi Äh, lainsäädäntöä, katsoa, että aukkoja tuolla, päällekkäisyyttä täällä, täytäntöpaino ongelmia. Ensin katsoa uusin silmin olemassa olevaa lainsäädäntöä ja siinä vaiheessa me todennäköisesti keskustelemme vielä joukosta uusia ehdotuksia lainsäädäntötasolla ja, ja lisäämme tuon ulottuvuuden siihen keskusteluun. Ragamesh, olen yrittänyt vastata kysymykseen yhteiskäyttöön. Kyberturvallisuus on iso juttu. sen varmistamiseksi, että järjestelmät eivät ole uhanalaisia, mutta kyberturvallisuudesta varmasti tulee aiheesta varmaan tulee puhumaan turvallisuusunionin työryhmä, joka puheenjohtajana ollessa Julianin edustajana. Siitä tulee myös laajalainen kysymys. mitä tähän kultaiseen viisumiin tulee. Tämä jäsenvaltioiden toimivallassa. Siinä on turvallisuusnäkökulma. Ehkä siinä on mietittävä sitä näkökulmasta. Me puhumme viisumipolitiikasta, puhumme Schengen-viisumeista, lyhyen aikavälin viisumeista – Jossakin konteksteissa menee vähän pitämällä. Sitten yksityislennot ja PNR ja ETS. En ole ihan varma. Täytyy tarkastaa, onko API-data sovereneenia. Pitäisikö API-data olla käytettävissä? Edustaja Lauristin halusin vielä puuttua tähän kysymykseen Ja meillä on vielä vieras tulossa, olen kovin pahoillani Marju. Ja toinen kollega puhui jo kaksi kertaa. Meillä on täällä kärsivällisesti odotteleva vieras ja haluan muistuttaa siitä, että kun Julian King tulee keskustelemaan näistä kysymyksistä 8.11. Pahoittelen, että joudun näin katkaisemaan, mutta kiitän kovasti näistä yksityiskohtaisista kysymyksistä. Jälleen kerran nähdään se, miten kovasti tähän asiaan on keskitytty. Me odottelemme todella mielemme tätä komission vierailua. Kiitoksia vielä kerran siitä, että vaivaudutte paikalle tänään. Ja nyt tämän keskustelun jälkeen siirrytään kohtaan neljä pyydämme vierastamme tänne eteen. As he's coming to the um, podium, just to explain colleagues, the coordinator... Haluan selittää kollegoille sitä, että ryhmän koordinaattorit ovat esittäneet kutsun. Anteeksi, että joudutte odottamaan. Invitation for... Esittivät kutsun näkemysten vaihdosta Jacques Dubun kanssa. Hän on Ranskan ihmisoikeuksien puolustaja. Voimme hänet toivottaa tervetulleeksi. Moni täällä varmaan tietää, että hän on aiempi parlamentin jäsen ja entinen oikeusministeri Ranskasta. Dubon on nimitetty tehtäväisen te, nimittäin tehtäväisen heinäkuussa 2018 ja hänen toiminnansa edustaa erilaisia ö, toimivaltuuksia. Hän on muun muassa oikeusasiamies, lapsiasianvaltuutettu, tasa-arvovaltuutettu ja hän käsittelee siis useita eri alueita. En näy kaikkia niitä nyt käydä tässä läpi, koska varmasti kerrotte niistä itse ja otatte esille nämä äärimmäisen tärkeät asiat, jotka ovat myös relevantteja tässä valiokunnassamme. Perusoikeudet unionissa ovat tietysti työmme ytimessä. Valittelen siis sitä, että aloitamme tämän kohdan käsittelyn näin myöhään. Annan nyt Zubonille puheenvuoron ja kiitän häntä siitä, että hän tuli tänne paikapäälle. Olkaa hyvä. Monsieur le Président. Euh... Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet. Haluan kiittää teitä siitä, että olen saanut tuottanut paikalle tänään kovin ilahtuneena jälleen kerran olen nyt sitten uudessa tehtävässä täällä Euroopan parlamentissa. Minullahan on ollut suuri ilo myös olla edustajana. Viime vuonna vuonna 2015 saimme vastaanottaa Pariisissa Libevaliokunnan edustajia. Meillä oli erittäin mielenkiintoinen näkemysten vaihto. Ja siitä lähtien sitten olemme olleet sitä mieltä, että olisi hyvä sekä meille että parlamentaarikoille käydä näkemysten vaihtoa niistä kysymyksistä, joita te Libe-valiokunnassa käsittelette ja jotka kuuluvat meidän toimivaltaamme oikeuden, oikeuden puolustajana. Puheenjohtaja lyhyesti sanoi, mikä tämä tehtäväni ihmisoikeuksien puolustajana on. Moni varmaan ymmärtää sen, jos vähän vertaa ikään kuin oikeusasiamiehen, mutta oikeusasiamiehen, jolla on myös todellisia valtuuksia enemmän kuin vain pelkkää tällaista henkistä tukea, kuten perinteisesti oikeusasiamies on ollut. Meidän työmme itse asiassa koostuu siitä, että jatkuvasti pyritään löytämään tasa-arvo tavoite, jossa oikeuden hyödyntäminen ja varsinkin julkisten palveluiden käyttäminen johtaa siihen, että näitä oikeuksia voidaan soveltaa. Luonnollisestikin perustamme toimintamme perusoikeuksiin, perusvapauksiin ja käytämme kansallista lainsäädäntöä sen pohjana, mutta luonnollisesti myöskin ja tämä pitää huomioida yhteisölainsäädäntöä tai Euroopan neuvoston säännöstöä, jotka koskevat siis ihmisoikeuksia. Ja luonnollisesti sitten Euroopan unionissa perusoikeuskirja on tärkeässä asemassa. Meillä on paljon yli toimivaltuuksia. Otan erityisesti niistä esille yhden, jonka mukaan voimme tehdä oikeuden edessä huomioita silloin, kun kysymys on syrjinnästä, lasten oikeuksista tai turvallisuudesta. Eli Santarmin poliisin tai turvallisuushenkilön käyttäytymisestä yleisesti ottaen. Nämä huomiot emme tee yhtenä osapuolena, vaan toimijana Eli joka, kumpikin osapuoli voi näitä tietoja hyödyntää. Tätä olen käyttänyt jo noin yli sata kertaa viime vuonna. Se on äärimmäisen tärkeä, koska se mahdollistaa sen, että se voimme esittää täysin riippumattoman juridisen näkemyksen. Ja hyvä puheenjohtaja, käsittääkseni live-valiokunnan kaltaisessa valiokunnassa tällaisen ihmisoikeuksien puolustajan näkemys voi olla merkityksellinen. Ennen kuin vastaan kysymyksiin, haluaisin näin lyhyesti puhua kolmesta eri aiheesta. Ensimmäinen niistä koskee tilannetta maassamme, jossa valitettavasti, no kuten monissa muissakin maissa, juuriden tilanne on seurausta terroristi-iskuista, jotka ovat meihin kohdistuneet, jotka ovat erityisesti varsinkin valitettavasti kohdistuneet Ranskaan vuonna 2015 alun jälkeen. Tässä asiassa olemme perinteisessä dialektiikassa, jonka myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on hyväksynyt Strasbourgissa – pyrkimyksenä löytää tasapaino, sovinto eh, turvallisuusvaatimusten välille, joiden tavoitteena on vahvistaa toimivaltaa erityisesti hallinnon, poliisin ja yleisesti jotain vastuuhenkilöiden toimivaltaa silloin, kun kysymys on rikkomuksista. Ja toisaalta sitten taas sovittelua sen suhteen, että noudatetaan perusvapauksia, perusoikeuksia, oikeutta yksityisyyteen, oikeutta mielipiteeseen. Nämä ovat tietysti näitä suuria demokratiamme saavutuksia jo 200-300 vuoden ajalta. Ja tässä mielessä ihmisoikeuksien puolustajan asemassa vuodesta 2015 lopusta lähtien jo erittäin vanhojen säännösten pohjalta, jotka ovat vuodelta 1955, mm, olemme luonneet hätätilan, eli poikkeustilan, joka mahdollistaa sen, että voidaan ryhtyä poikkeustoimenpiteisiin, joihin ei voida ryhtyä tavallisissa olosuhteissa. Esimerkkinä voidaan tehdä kotietsintöjä ja kotietsintöjä yöllä silloin, kun hallinto on tehnyt tällaisen päätöksen, prefekti tai muu, ja eikä pelkästään kuten yleisoikeudellisesti on tilanne tuomarin päätöksellä ja riippumaton tuomarin päätöksellä. Tämä on esimerkki, mutta voidaan tehdä myös kotikäyntejä, voidaan tehdä hallinnollisia pidätyksiä ja niin edelleen. Eli hätätila on julistettu maassamme jo kolme kertaa. Tällä hetkellä 27. annetun päätöksen mukaan olemme 21.2017. olemme vähintään nyt kuusi kuukautta tällaisessa tilassa. Yleiskritiikki, jota olemme esittäneet, on se, että sekoitetaan tämä poikkeustila, eli ajoittainen tila, siihen, että vahvistetaan turvallisuussäännöksiä normaalilainsäädännön nojalla. Toisin sanoen, tehdään poikkeuksia normaalisen lainsäädännön no-, nojalla ja poikkeustilanteessa, joka on lyhyt ja väliaikainen, oikeuksien kunnioittamista on rajoitettu, vapauksien kunnioittamista on rajoitettu tässä niin sanotussa pitkän keston lainsäädännössä, eli normaalilainsäädännössä. Ja tätä rajoitusta ei voida hyväksyä, koska se mm, kiistämättä merkitsee askelta taaksepäin verrattuna meidän yleisiin lainsäädännöllisiin periaatteisimme Ranskassa. Ja näin ollen ihmisoikeuksien puolustajana olen seurannut myös yksityiskohtaisesti tätä hätätilan lainsäädännön soveltamista. Olen saanut 80 valitusta niiltä, joille kotietsintöjä on tehty. Ja se on mahdollistanut sen, että olen voinut esittää useita suosituksia, joista joitakin on seurattu jo tämän 21.7. julkaistun lainsäädännön osan kautta. Esimerkiksi niiden suositusten avulla, joita olen voinut tehdä, ja te hyvä puheenjohtaja mainitsitte jo, millä tavalla huolehditaan lapsista silloin, kun kotietsintä tehdään esimerkiksi lasten läsnä ollessa. Pariisin poliisiprefekti näiden uusien sääntöjen mukaisesti on ottanut huomioon nämä suositukset. Aivan samalla tavalla olemme esittäneet myös suosituksia siitä, että silloin kun näiden operaatioiden seurauksena tapahtuu aineellista vahinkoa, niistä voidaan korvata helpommin kuin ennen. Ja näin on myös tehty uuden lainsäädännön nojalla. Toinen kohta, hyvä puheenjohtaja. Kutsutte meidät tänne paikan päälle, jotta voitaisiin puhua maahanmuuttajien tilanteesta ja erityisesti tämän hetken tilanteesta – joka Pohjois-Ranskassa, pad alueella, Kalen kaupungissa on olemassa, joka on Britannian rannikkoa kaikkein lähinnä oleva kaupunkimme. Se on 30 kilometriä Englannin kanaalin yli. Ja siellä Sieltä myöskin lähtee äh, englanninkaneelle alittava tunneli, jota kulkevat kaikki rekat, koko rekkaliikenne, joka nyt kiitos tunnelin pääsee erittäin helposti. Britannia voi ylittää näin tämän kanaalin äh, Doverin ja Kalen välillä. Ja tiedätte, että Kaleihin ovat kokoontuneet jo vuosien ajan maahanmuuttajat koko maapallolta. Siellä on paljon afganistanilaisia, sudanilaisia, eritrealaisia, mutta tietysti myös nyt paljon henkilöitä, jotka pakenevat lähi konfliktia. Miksi tällainen keskittymä siellä nyt tänä päivänä on? Asiaa selittää se, että luonnollisestikin tässä on kyseessä Äh, siirtymäpaikka, mutta sitä selittää myös se, että tuo paikka on suljettu vuonna 2003 Britannian hallituksen ja Ranskan hallituksen välillä neuvoteltiin sopimuksista, jota, jota nimittäin tukeen sopimuksista, pieni kylä Patgaleen alueella, hyvä matkailukohde, jossa nämä sopimukset tehtiin. Ja niissä sanotaan yhtäviranomaisesti, että valvonta Britannian maaperälle ei tapahdu enää Doverissa, vaan tapahtuu Kaleessa. Eli näin. Ranskalaiset valvovat siis tätä Englantiin pääsyä. Ja se, mikä on paradoksaalista, ei, ei siis Schengenin alueelle, koska mm, Iso-Britanniahan ei kuulu Schengeniin, vaan Schengenistä poistumista. Eli Schengenin ulkoraja on meillä. No, Tämä sopimus toimi useita vuosia. Ja nyt tänä päivänä on selvää, että se aiheuttaa todellisia ongelmia, koska tämän ikään kuin muurin edessä, joka on rakennettu, koska Britannian hallitus ei halua enää ottaa vastaan, ei ainakaan paljon maahanmuuttajia. Tämän muurin edessä eteen ovat nyt kokoontuneet tuhannet, tuhannet henkilöt, jotka vielä pyrkivät Ison britanniaan jotka pyrkivät sinne keinoin millä hyvänsä. Laittomin keinoin, avustajien avulla, jotka etsivät kaikkein vaarallisinta ylittämistapaa oman henkensä uhalla, vaikkapa rekan, kyydissä, laivassa tai missä vain. Esimerkiksi hiljattain kuoli nainen, eri, joka oli peräisin Eritreasta tämän kaltaisen yritystoiminnan seurauksena. Ja näin meillä on siis Kaleessa käsillä tilanne, jossa, joka on ollut hankala Ranskalle käsiteltäväksi. 60.2015 tehtiin tästä kertomus, noin vuosi sitten, ja siinä todettiin, että tietyt perusoikeudet eivät toteudu Kaleen tilanteessa. Ja se, mitä me sanoimme tuolloin, ei ollut mitenkään mielikuvituksellista, koska muutama kuukausi myöhemmin Lillen kaupungin äm, tuomioistuin käytti tätä meidän kertomustamme velvoittaakseen Ranskaa ryhtymään tiettyihin toimenpiteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi terveydellisen tilan takaamiseen tässä äh, getossa, joka Kaleen oli syntynyt. Ja näin velvoitettiin Siellä suojellaan tiettyjä henkilöitä ja hallitus, tämä todellinen ghetto, ghetto joka sinne on syntynyt, siis todellinen oikea ghetto, jossa nyt on ehkä 7-8 ihmistä asumassa, laittamaan eh, kontteja, jotta sinne saataisiin suojaan useita satoja henkilöitä, varsinkin naisia ja lapsia. 450 heistä sai suojan sieltä. Ja tämä on esimerkiksi sellainen tärkeä kohta, jota olemme jatkuvasti korostaneet ja jatkammekin sen korostamista. Tällä alueella todennäköisesti on noin 1200-1300 yksin olevaa alaikäistä, eli lasta tai nuorta, jolla ei ole perhettä eikä mitään muuta oleskeluympäristöä kuin rikollisuus ja monet hyväksikäyttäjät voivat alistaa heitä esimerkiksi kärsimään väkivallasta tai seksuaalisesta väkivallasta. Nämä alaikäiset ovat tietysti suuressa varassa tänä päivänä, varsinkin koska tuon geton purku käynnistyy ja tuo purkuoperaatio humanitaarista näkökulmasta katsoen on oikeutettu, koska nämä 7-8 tuhatta ihmistä, jotka tuossa getossa asuvat, asuvat täysin sietämättömissä olosuhteissa Ranskan kaltaisessa maassa vuonna 2016 lopussa. Se on totta. Mutta jos tämä purkutyö käynnistyy, aikuiset, jotka ovat leirillä, heitä todennäköisesti pyydetään siirtymään järjestelykeskuksiin ja jotkut heistä voivat hakea turvapaikkaa. Mutta kysymys tänä päivänä koskeekin näitä alaikäisiä, se on ratkaisematta. Hallitus ja sisäministeriö, jonka puolen olen kääntynyt useaan otteeseen, on vakuuttanut sitä, että heidät otetaan hoitoon, mutta nämä vakuutukset eivät sisällä mitään konkreettista näin ollen me emme ole suinkaan vakuuttuneita siitä, että nämä alaikäiset saavat suojan, heitä suojellaan ja että he saavat sen, mikä meidän velvoitteemme on. Juuri ne velvoitteemme, hyvä puheenjohtaja, ja varmasti kaikki sen tiedätte, kansainvälisen ihmiso- lapsioikeusyleissopimuksen nojalla. Heille täytyy antaa suojaa, koulutusta ja sitä täytyy huolehtia. Se on kaikkien valtioiden velvoite, kun kysymys on yksilöistä alaikäisistä. Tämä on siis Kaleen kaupungin tilanne. Ja tämä on todella nyt tämänhetkistä todellisuutta. Ja näin olen ottanut tässä esille nämä huolenaiheeni. Maahanmuuttokysymyksissä puhetta haluaisin vielä sanoa kaksi muuta asiaa. Euroopan unionin politiikka yleisesti ottaen on sulkeutuneisuuden politiikka, Juridisesti katsoen, kun puhutaan perusoikeuksista, se on ongelmallinen ja selkeästi Euroopan unionin ja Turkin välinen sopimus on ristiriidassa kaikkien muiden sääntöjen kanssa, mukaan lukien tämän sopimuksen koska kysymyksessä on se, että henkilöitä palautetaan sellaisiin maihin, joista suinkaan ei olla varmoja, että ne ovat turvallisia. Se sotii ihmisoikeusyleissopimusta vastaan, se sotii perusoikeuskirjaa vastaan ja perustamissopimusta vastaan. Ja lisäisin tähän vielä sen, että yleisesti ottaen meillä on mahdollisuus avata laillisia maahanmuuttoreittejä sen sijaan, että kuten tänä päivänä on tapana sulkeudutaan niin kuin nyt tehdään. Luonnollisesti tässä Dublinin prosessi on yksi asia, josta kannattaa keskustella ja sen mahdollista uudistumisesta. Monet Ranskassa ovat sitä mieltä, että se aiheuttaa ongelmia, mutta tietysti harva uskaltaa sen sanoa. Ja lopuksi, hyvä puheenjohtaja, toteaisin, että kaikista näistä asioista, kaikki nämä asiat ovat sellaiset, että ne kiinnostavat varmasti live-valiokuntaa. Ja 9.5 julkaisimme kertomuksen, joka koskee ulkomaalaisten oikeuksia Ranskassa. 300-sivuinen kertomus, jossa aivan selkeästi käsitellään sitä, mikä tämänhetkinen tilanne on, ja olemme sitä mieltä, että ihmisoikeuksien puolustajamaa Ranska, millä tavalla se toimii ja miten monet ulkomaalaiset, joiden pitää saada nauttia tasa-arvosta, joutuvat sen ulkopuolelle eivät saa hyötyä, hyödyntää näistä oikeuksista joko lainsäännösten tai sen soveltamisen nojalla. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Thank you very much indeed, Mr. Tubon, for such a comprehensive... Kiitoksia, herra Tubon, näin kattavasta esityksestä. Nythän me käsittelemme myös tietysti Kaleen kysymystä, turvapaikkakysymystä ja alaikäisiä, yksin matkustavia alaikäisiä Tätä nimenomaan koordinaattoritkin pohtivat silloin, kun kutsuvat teidät sinne tänne paikalle. Kiitos siitä, että käsittelitte kaikkia näitä asioita. Nyt kollegat, meillä ei ole paljon aikaa ja näin pyytäisin teitä puhumaan hyvin tiiviisti. Meillä on myös muita kysymyksiä mukaan lukien komission kertomus. Gomes ensin. Hän esittää kertomuksen matkastaan Kaleihin Aloitetaan hänestä. Euh, Kiitos. Kiitos. Minulla oli kunnia tehdä olla delegaation vieraana Kaleessa ja voi vahvistaa, mitä sanotte. Yhtäältä näemme, että viranomaiset pyytty, pyrkivät puuttumaan tilanteeseen ja toimimaan vastuullisesti näitä hökkelikylien suhteen. Mutta hökkelikyliä ne ovat. Ja Ranska pyrkii estämään niitä matkoja, että nämä ihmiset, sitä matkustamista, mitä nämä ihmiset haluavat tehdä. Iso-Britannia. Totta on, että näitä ää, ihmisiä on, jotka näissä matkoissa matkoja toteuttavat ja myös alaikäisiä kuljettavat sinne se kuningaskuntaa, yrittää kymmenen päivässä ja tuh, tuhat siellä on. Mikä näkemykseni, mitä hallitus sanoo oikeasti, kun se sivuttaa räikeästi ihmisoikeudet tässä tapauksessa? Sorry Anna, I was about to interrupt you and say that... Anteeksi Anna, ajattelin keskeyttää sinut ja sanoa, että se ei ole 10 vaan 20, aivan yhtä pieni luku. Quickly. My other thing is, uh, uh je voudrais aussi vous remercier d'être si... Kiittäisin myös teitä siitä, että olette erittäin että suorasanaisesti toimitte tämän sopimukseen, ei tämä mikään sopimus ole tämä julistus, EUn ja Turkin välinen julistus, joka sinällään on sopimus, joka tavoitteena on ihmisoikeuksien rikkominen. Mais sur ce point. Tästä näkökohdasta Madame Gomez. Täytyy mennä EU-tuomioistuimeen. Perussopimukset mahdollistavat sen, että tämä julkilausuma, sen voitte viedä tuomioistuimeen ja saada siellä päätöksen, että se rikkoo perussopimuksia ja myöskin perusoikeuskirjaa. Minusta se on ihan perustehtävä tehdä. Hän on juristina poliitikoille, mutta siellä oikeudella on voimaa. Ja kun tuomioista on julistanut, että tämä sopimus on sopimusten vastainen, se täytyy sitten ottaa huomioon. Okay. Thomas uh, please. Kiitoksia. Tomas Jodowski seuraavana. Ne, pane Tubona, za to, za to, že Kiitokset. Kiitos eh, herra Tubon siitä, että tulitte vieraksemme tänään ja puhuitte meille Kalesta ja tilanteesta. Itse olin myös Kalen vierailulla ja järkytyin tilanteesta. Kyllä siellä aivan järkyttävää on. Olosuhteet ovat aivan järkyttävät. Olen vierailut monilla pakolaisleireillä ja Kaleen leiri oli kyllä pahin, mitä olen koskaan elämässäni nähnyt. Ja olen todella, todella pöyristynyt siitä, että Ranskan hallitus ei tee mitään. Toivon muuten, että kova, kovat sanani nyt myös tulkattiin yhtä kovina teille. Olen puhunut monien kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa ovat kertoneet minulle, että siellä on äh, lapsia, jotka äh, pyytävät kondomeja, siellä on naisia, joita raiskataan. Tilanne ei ole mitenkään minkään äh, ihmisoikeuksien mukainen. Ranska demokratian kehto ei voisi sallia, että tällaista tapahtuu. Ja toivoisin teidän todella välittävän äh, ja muistuttavan Ranskan viranomaisia heidän vastuustaan. Äh, Kalessa äh, hallitsee laittomuus, laittomuuden tilaa. Oikeusvaltiolla ei ole siellä mitään asiaa. Asiaan on todetotta puututtava. Sitten tietenkin yksin matkustavat lapset ja heihin liittyvä ongelma on vielä asia, johon on puututtava. Te aivan erinomaisella tavalla kuvailitte meille ja osaatte kuvailla nykyajan ongelmia. Ja yksi ongelma, jonka olen kohdannut viimeisten kahden ja puolen vuoden aikana, ovat ähm, Ranskan kansalaisten äh, ihmisoikeusloukkaukset Norjassa. Norjaa pidetään äh, oikeusvaltiona, mutta ne, olen tavannut neljä ranskalaista perhettä, joiden lapset on viety Norjassa aivan absurdein perustein. Ja tässä aivan vastikään Ranskan televisiossa Arte-kanavalla eh, saatoimme nähdä asiasta hyvin mielenkiintoisen eh, dokumentin. Oletteko te käsitellyt näitä asioita? Oletteko seurannut eh, näitä tapauksia? Ja sitten vielä tilanne, jossa eurooppalaisia ja Afrikka afrikkala, eurooppalaisilta ja afrikkalaisilta maahanmuuttajilta no, todella viedään lapset aivan, aivan, aivan absurdein perustein. Kiitoksia. Näin tämän nimenomaisen tapauksen ja Tubon seuraa sitä. Hän tietysti vastaa sitten tähän. Seuraavaksi Vergia, olkaa hyvä. Herra Tubon. Oli suuri ilo kuunnella teitä tänään. Me olemme tavanneet monta kertaa. Pyrin erittäin nopeasti kommentoimaan näkemyksen. Parlamentti ei ole samaa mieltä tämän juridisen lähestymisen suhtamisen suhteen. On, no, onko teillä tämän Dublinin asteista muutoksen suhteen jotain käytännön ehdotuksia ja sitten terrorismi ja ylilyönnit. Yksi poliittisesti osallistunut ammattiyhdistysihminen osallistui mielenosoituksen, luottamaan mielenosoitukseen hän sai tämän IS-merkinnän papereihinsa. Kuten tiedätte, tämä on, on merkitsisi, että hän on terroristi, eli tämä laki aiheuttaa ongelmia. Ja sitten Kalleen suhteen haluaisin sanoa, että lokakuun raportinne on mahdollistanut joitakin asioita. Kalleessa ja erityisesti erittäin alttissa, eikä samassa olla ihmisten suojelun suhteen, erityisesti yksinäiset alaikäiset. Ja purkaminen, joka pitäisi tapahtua ensi viikolla, jos oikein ymmärrän, vaan pahentaa heidän tilannettaan. Sillä jos oikein ymmärrän, kaikki puretaan. Myös viralliset rakenteet, rakennukset. Myös heikommassa olemassa olevien ihmisten määtöskeskus ja väliaikaiskeskukset ja painasin päälle sen suhteen, että tämä majoituskeskus, väliaikainen majoituskeskus, se voisi jäädä, jotta yksi tai alaikäiset voisivat jäädä, sillä heitä on 1200 Faster d'Azil on tehnyt tämän arvion, niin minusta tämä on korrekti arvio. Tämä organisaatio, joka ei ole mikään tällainen liottelun tarvoinen järjestely, jos saisin näin sanoa. Ja kiitoksia kaikista toimista tämän aiheen parissa. ja sä pyritään suojelemaan perusoikeuksia ja halusin sanoa, että äh, Ranska ei ole ihmisoikeuksien maa, vaan ihmisoikeuksien jul, julistuksen ensimmäinen maa. Äh, Julkilausuman julistuksen julistuksen sen noudattamisen välillä on eroja. Ja valitettavasti me etännymme mä tästä eri, vähän erittäin kauniin julistuksen kirjallisesta sisällöstä. Uh, Edustaja Sippel, viimeinen puhuja. Uh, Claude. Kiitokset, Claude. Mm, kello on paljon. Yritänkin puhua lyhyesti. Mm, Dupont Itsekin jo viittasitte tähän ongelmaan hätätilalaista ja poikkeustilan pitkästä jatkumisesta. Ongelma liittyy myös siihen, että väitetysten viime kuukausina on toteutettu monia kotietsintöjä, mutta vain korallisessa tapauksista tämä on johtanut pidätykseen enkä tiedä, onko tähän päivään mennessä tullut yhtäkään tuomiota. Voisitteko kertoa meille pitävätkö nämä tiedot paikkansa ja voitteko kertoa, kun viittasitte näihin kotietsintöihin, millä perusteella niitä saa toimittaa ja sitten konkreettisesti vielä Kaleesta. Onko aiemmin ollut tai onko nyt näiden viimeisten päätösten pohjalta ähm, purkaa leirit vähitellen. Tarkoitus sitten käsitellä turvapaikkahakemukset Ranskassa tehostetusti, koska selvästikään nämä pakolaiset eivät ole tervetulleita yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Ja sitten vielä yksi matkustavat lapset, onko tarkoitus mahdollisesti pyrkiä löytämään heidän perheenjäseniään ja mahdollisesti mahdollistaa sitten edessä näille nuorille matkustuslupaa yhdistyneeseen kuningaskuntaan, jos siellä perhettä jo on. Te viittasitte Turkin sopimuksen laittomuuteen. Haluaisin vielä korostaa, että kun ajatellaan äh, lainsäädäntöä, josta tällä hetkellä komission kanssa keskustellaan, niin monilla ihmisillä on sellainen vaikutelma, että Euroopan unioni pikemminkin sulkee rajansa ja äh, välttelee vastuuta niiden ihmisten auttamisesta, jotka ovat pakosalle joutuneet lähtemään. Itse pidän tätä hyvin ongelmallisena, erityisesti myös julkisuuskuvallemme, koska Euroopan unioni ja sen yksittäiset jäsenvaltiot mielellään vaativat ihmisoikeusten ja perusoikeusten kunnioittamista muilta. Ja aika katkeraahan se on, jos sitten omassa kotipuolessa täällä Euroopassa ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia ei kunnioitetakaan. kunnioitetakaan. Kiitoksia vielä. Mm, muuten mm, iltapäivällä ennen valiokuntamme kokouksen alkamista minulta joku kysyi, että jos tämä kaikki on laitonta, niin kuka sitten voi nostaa kanteen? may I uh, just ask one final question? Kiitoksia Birgit. Minä aloitan erittäin viimeisen kysymyksen ennen kuin pyydän teitä vastaamaan. Usea kollega on esittänyt kysymyksen Kaleesta. Haluaisin tietää, mikä teidän roolinne ihmisoikeuksien puolustajana on kun otin ensin tämän aseman vastaan. Olette nyt yhdistäneet niin paljon eri oikeuksia, lasten oikeudet ja muut oikeusalat. Me pyydämme teitä toimimaan Kaleessa, varsinkin kun kysymys on yksimatkaavista pakolaislapsista. Kahdesta kymmenestä puhutaan nyt, jotka ovat saaneet suojapaikan. Ja tämä osoittaa selkeästi sen, että tässä nyt vaan pelataan pingistä, jossa panoksena ovat näiden alaikäisten lasten asema. Kysymykseni teille onkin se, että onko teillä valtuudet ryhtyä toimimaan suoraan tässä asiassa, vai täytyykö tässä asiassa mennä tuomioistuimen, vai annatteko te vain neuvoja hallituksille ja jos annatte neuvoa, niin miten kauan tähän sitten menee? Kyseessähän on erittäin kiireellinen asia. Lapset eivät ole sinänsä tehneet mitään väärää, eikä mitään pahaa kenellekään. He ovat ö, haavoittuvassa asemassa. Ja tässä on kysymys ei pelkästään ranskalaisille, vaan tietysti molemmille valtioille. Teillä on siis aivan ainutlaatuinen rooli ranskalaisessa järjestelmässä. Siitä syystä on vaikea ymmärtää, miten tämä toimisi. Ja kiitoksia siitä, että olette keskittynyt tähän asiaan. Kiitos siis vielä kerran siitä, että olette paikalla. Valitettavasti meillä ei ole paljonkaan aikaa. 15 minuuttia. Jos haluatte vastata kirjallisesti, niin sekin on tietysti aivan mahdollista näihin useisiin kysymyksiin, jotka on esitetty. Voitte tarjota siis kokouksen jälkeen jotain jäsenille. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je vais d'abord répondre à, à la question. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Vastaan näihin kysymyksiin, jotka minulle esitettiin. Ensinnäkin niihin, joita lopuksi esitettiin. Luonnollisestikin tämä ihmisoikeuksien puolusten asema on aivan erityislaatuinen. Se luotiin vuoden 2008 perustuslailla. Olemme toiminnassa vasta vuonna 2011. Nuori, viisivuotinen instituutio on siis kyseessä. Me emme ole mikään tuomiro, tuomari. Meillä ei ole tuomiovaltaa, mutta meillä on tiettyjä sovittelijan valtuuksia. Meillä on kyky esittää myöskin huomioita tuomioistuimelle. Ja sitten alaikäiskysymyksessä pää valtuutemme on se, että hallitus, hallinnot, kaikki viranomaiset voidaan asettaa vastuuseen ja todeta tämä julkisesti. Minun käsittääkseni tänä päivänä Kalin tapauksessa on aivan selvää se, että jos en olisi esittänyt tätä kertomusta 60. viime vuonna, jos en olisi äskettäin esittänyt muita suosituksia, jos lapsivaltuusmies eh, eh, ei olisi käynyt viime keskiviikkona, eh, viime torstaina pitämässä kokousta tässä ja kokoontumassa yhdessä Flaami, Walloni, Britannian kollegoidensa kanssa. Ja jos nämä eivät olisi yhdessä esittäneet yhteistä kantaa alaikäisten tilanteesta, me emme olisi tässä tänä päivänä, me emme olisi tilanteessa, jossa itse asiassa Ranskan hallitus joutuu etsimään ratkaisun. Ja koska useat esittivät tämän kysymyksen, Gomes ja muut, täytyy todeta, että alaikäisissä meillä on kaksi asiaa. E, ensinnäkin se, että tämänhetkinen Iso-Britannian hallitus, aikooko se avata porttinsa näille alaikäiselle, jotta se noudattaisi Dublinin sopimuksen kahdeksatta pykälää, eli perheenyhdistämispykälää. silloin, kun lapsilla on etu jossain muussa Euroopan unionin maassa, vai nämä 80-90 nuorta, jotka on otettu vastaan vuoden 2016 alusta lähtien, Kykeneekö sisäministeri, joka on neuvotellut näistä asioista, kykeneekö hän ottamaan vastaan 3, 4, 500 nuorta Tämä, nämä, tämä on se tilanne, ja voin sanoa teille, tehän ette ole tietysti Britannian edustaja, mutta voin sanoa teille ja koko libevaliokunnan jäsenille, että Britannian täytyy nyt tiedostaa se, että sillä on myös vastuunsa tässä asiassa. Kyseessä on myös sopimus, jossa Ranskalle määrättiin ulkorajaksi toiselle puolelle rajaa, toiselle puolelle kanalia. Ja luonnollisestikin näissä olosuhteissa Britannian hallitus ei ole pelkästään moraalisesti vastuussa, vaan sillä on juridinen velvoite ryhtyä täyttämään Dublinin sopimuksen kahdeksatta artiklaa. Ja toinen kysymys, joka koski tätä asiaa, jonka edustaja Vergia otti aivan erinomaisesti esille ja edustaja Gomes. Eli se, millä tavalla ne voidaan hoitaa, kun leiri puretaan. Tässä on ihan selkeä, yksinkertainen hypoteesi. Me emme saa tuho, äh, tuhota tämänhetkisiä tilapäisvastaanottokeskuksia. Ne ovat konteissa. Ja perhekeskuksia, Jules jotka ovat, joita on myöskin tällaisissa liikuteltavissa taloissa. Ja luonnollisesti meidän täytyy saada suojattua kaikki nämä nuoret sinä aikana, kun heidän asioitaan ja heidän pyyntöään käsitetään, käsitellään Britannian hallituksen kanssa. Ja sanon tämän tällä luottamuksella täällä edessänne. Minusta tuntuu siltä, että tämä ajatus on nyt etenemässä Ranskan hallinnossa. Aivan kuten edustaja Veogia totesi, alun perin oli kysymys siitä, että koko leiri puretaan. Ja tänä päivänä vaikuttaa siltä, sanon, että vaikuttaa, koska en ole varmaan mistään, vaikuttaa siltä, että osa tästä, näistä rakennelmista säilytetään, jotta nimenomaan voidaan suojella alaikäisiä yksin olevia lapsia. Eli tämä alaikäiset puheenjohtaja on tietysti selvää, että minusta tuntuu jo puolentoista vuoden ajalta siltä, että jollain tavalla asioita on saatu edistymään, mutta samalla, ja luonnollisesti sanon jotain, joka menee pidemmälle kuin minun laillinen toimikuvani edellyttää. Ranskassa, kuten myös muissa maissa, kansan mielipide on hyvin pitkälti suuntautunut kohti turvallisuusnäkökulmia näiden uhkien vuoksi, luonnollisestikin. Ja Ranskassa yli 230 ihmistä on tapettu terroriskuissa vuonna 2015 alun jälkeen. Ymmärrämme siis aivan hyvin tämän suuren yleisön mielipiden ja yleisesti ottaen suuri yleisö on sitä mieltä, että turvallisuus tulee nimenomaan sulkeutuneisuudesta. Eli se, että suljetaan, se merkitsee, että ollaan turvassa. Ja tässä ajatusmaailmassa vaikuttaa siltä, että me olemme yksi yksittäinen ääni, vasta-ääni, mutta vaikuttaa siltä, että tuo ääni voi olla voimakas ja se voi kuulua pitkälle. Tämän valiokunnankin täytyy asia hoitaa näiden 28 jäsenvaltion toimesta, jotka Euroopan unionissa ovat. Kun sitten käsitellään yleistä jotain ihmisoikeuksia, vastaisin edustaja Gomesille, että todellakin täytyy hyvin pohtia tätä asiaa. Ihmisoikeuksien kieltäminen, se, ettei noudateta perusoikeuksia, perusvelvollisuuksia, jotka ovat seurausta siitä, että kielletään ihmisten ihmisarvo, miesten, naisten, lasten, eikö se nimenomaan johda turvattomuuteen. Aivan yhtä paljon kuin se, että ei liikauteta evääkään. Minusta tätä kysymystä kannattaa kyllä pohtia. maahanmuuttopolitiikan juridiset mahdollisuudet, joita nyt ollaan korvaamassa, sitä mitä edustaja Sipöl täällä aivan oikein nimitti palautuspolitiikaksi. Nämä juridiset toimintatavat koostuvat joistakin säännöksistä, jotka ovat olemassa tänä päivänä, kuten esimerkiksi mahdollisuus myöntää viisumeita, joiden turvin ulkomaalaiset voivat tulla Euroopan alueelle. Näillä on, näiden nimi on alueellisesti rajatut viisumit. Tässä on myös mahdollisuus jäsenvaltioille, jos ne päättävät myöntää pitkän, pitkiä oleskeluviisumeita. Schengenille. koskaan, toisin kuin moni ajattelee, koskaan estänyt sitä, että harjoittaa vastaanottopolitiikkaa. Ei Schengen ole mikään muuri, joka on haluttu rakentaa. Päinvastoin se on se järjestö Schengen-rajojen sisäpuolella, vapauden alue. Ja sitä on tärkeää painottaa. Me ehdotamme tämän kaltaista juridista etenemistapaa. Meidän mielestämme se on olemassa. Ja vastauksena edustaja Deogialle. Nämä 82 tapausta, jotka minulla on osoitettu, niissä ei ole ollut yhtään sellaista, jonka mainitsit. He ovat varmaan hyödyntäneet toisia prosesseja mahdollisesti. Ja lopuksi puheenjohtaja toteaisin, että Se, mitä tänä päivänä ehdotetaan tämän vastauksen edustaja Sipelille, se, mitä ehdotetaan niiden suhteen, jotka ovat Kaleessa, ovat näitä järjestelykeskuksia, joissa on tällainen suuntauselementti. 40, 50, 60, 70 henkilöä on niissä ja olemme pyytäneet, että niissä tarjotaan tarvittava oikeudesta apua, jotta voidaan käsitellä turvapaikkahakemuksia. Ja sisäministeriö toteaa, että me käsittelemme nämä hakemukset, ne jotka saavat turvapaikan jäävät maahamme ja seuraavat turvapaikkaprosessia ja ne, jotka sen sijaan eivät sitä saa, heidät karkotetaan ulkopuolelle. Valitettavasti en kuitenkaan ole varma, että asiat etenevät aivan tällä tavalla. Lisäksi tehän tiedätte, että useissa kunnissa, joihin järjestelykeskuksia halutaan perustaa, on kansan mielenosoituksia. Ja ähm, ne ovat seurausta siis tästä sulkeutuneisuuden ilmapiiristä. Yleisesti ottaen, hyvä puheenjohtaja, toteaisin, että tässä Euroopan parlamentin edessä Jos Euroopan unioni ei kykene kunnianhimoisen ja avoimen maahanmuuttopolitiikkaan, yhdellä tavalla se kieltää historiansa, joka on maahanmuuton avoimuuden moninaisen identiteetin historia. Ja kuten meillä Ranskassa sanotaan, että tässä vaarana on se, että tuhotaan jo tulevaisuutta. Kiitoksia, edustaja Tubon. Arvostimme, arvostimme kovasti tätä teidän esitystänne. As, as you hear, and if there are any questions you feel you did... Jos on sellaisia kysymyksiä, joihin mielestäni et saanut vastata... E- Je no, no, no, La Norvège. Ei anteeksi. Norjasta en tiedä. Eli tutkin ja sitten lähetämme teille vastauksen. Fortunately, Monsieur Tubon, I... Niin. Valitettavasti edustaja Tubon katsoi tuota dokumenttia. Minä tiedän, mitä Norjassa tapahtuu. Todella mielenkiintoinen tapaus on. Todella, kannattaa katsoa. Ranskan kansalaisten adoptio. Katsokaa siis sitä dokumenttia. Kiitos vielä kerran. Tämä oli erittäin hyvä keskustelu. Kiitoksia läsnäolostanne. Thank you, colleagues. Um, we're running uh, fairly late, but I think it was very worthwhile uh, discussion. Olemme joka myöhässä, mutta kyllä tämä keskustelu todella kannatti. Edustaja Gomes seuraavaksi esittelee sitten torstaina Kaleen mm, kertomuksensa. Kiitos siis siitä. Nyt hyvät kollegat, mennään kohtaan viisi. Pahoittelen tätä myöhästymistä niille kollegoille, jotka odottelevat tätä. So we have point five and six. This is the agreement opera- 5 ja 6. Ukraina Euroopan välistä operatiivista strategista yhteistyötä koskeva sopimus ja sama koskien Georgiaa. Tiesti Meera korvaa Gabrielin tässä kohdin. Hyvät kollegat, käsittelemme näitä mietintöluonnoksia ja tarkastusta jättämisen määräaikaa kaksi kohtaa esityslistalla ovat operatiiviset sopimukset Ukraina ja Georgian kanssa. Georgian ja Europolin välisen sopimuksen esittelijä Anna olen itse, mutta minäpä ensin pyydän Diaste Meraa puhumaan Ukraina-kysymyksestä ensin. Tiestemera, sopiiko tämä teille? Olkaa hyvä. Joo, presidente. Kiitos paljon puheenjohtaja. Niin kuin tiedätte ja juuri sanoittekin, edustaja Maria Gabriel on esittelijämme Ukraina ja Europolin välisen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen osalta. Hän pyytää anteeksi, ettei nyt tänään päässyt paikalle esittelemään tätä mietintöluonnosta. Hän pyysi, että minä teen sen hänen puolestaan. Kyse on kuulemismenettelystä. Neuvoston ehdotus, jotta voitaisiin hyväksyä sopim- yhteistyö, strategisen yhteistyösopimuksen solmiminen Ukraina ja Europolin välillä. Noin voitaisiin vahvistaa operatiivista tietojen vaihtoa, strategista, teknistä tai luottamuksellista tietojen vaihtoa mm, operatiiviseen yhteistyöhön sisältyisi myös henkilötietojen vaihto. Neuvosto pyytää LIBE-valiokunnalta tukea. Ja tosiaan edustaja Maria esittelijämme pyytää myös tukeanne. Tässä on ihan tavoitteena se, että Europol voi syventää yhteistyötään Ukrainan kanssa. Ukrainahan on avainkumppanimme itäisen ulottuvuuden alueella ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi tämä sopimus olisi äärimmäisen tärkeä, jotta voitaisiin myöskin assosiaatiosopimuksen kaikki puolet saada käyttöön. Tämä tarjoaa mahdollisuuden muun muassa rikosten ennaltaehkäisyyn, viranomaisten kouluttamiseen. Tämä on hyvin konkreettinen merkittävä sopimus, joka tukisi Ukrainaa sen toimessa järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Esittelijä muistuttaa, että ensimmäinen 2017 astuu voimaan uusi Europol-asetus, joka sisältää myös mm, henkilötietojen tietosuoja ulottuvuuden, joka on entistä vahvempi. Komission tulisi sitten arvioida ennen toukokuuta 2017 sopimuksia ja erityisesti tietosuojaulottuvuutta. Samoin sen tulisi sitten Euroopan parlamenttia tiedottaa tästä. Tässä oikeastaan se puheenjohtaja, mitä minä halusin äh, sanoa Maria Gabrielin puolesta. Äh, ja itse asiassa hän on myös sitten teidän oman mietintönne varjoesittelijä, puheenjohtaja. Kiitoksia. Kiitokset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 Äh, pahoittelen, että kesti tässä hetken paperit saada järjestykseen. Mitä Georgiaan tulee? Itse olen tosiaan tässä esittelijänä ja Europol tarvitsee ihan operationaalisista syistä äh, yhteistyön vahvistamista myös Georgian kanssa. Äh, Georgia on yhä tärkeämpi kumppani järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa. Se on kauttakulkumaa jonka kautta muun muassa niin kutsutut monet ulkomaiset taistelijat kulkevat. Samoin Georgiassa on vahvoja rikollisryhmittymiä, jotka aiheuttavat kovasti huolta. Näin ollen strategisen ja operatiivisen yhteistyösopimuksen solmiminen Georgiankin kanssa eh, järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi olisi tärkeää. Menettelytavasta voisin vielä sanoa, että tämän uuden kansainvälisen sopimuksen solpiminen tapahtuu 2009 neuvoston päätöksen puitteissa Europolista. Europol-asetus astui tuolloin voimaan ja sisältää myös kansainväliset sopimukset ja tietenkin suojalausekkeet Euroopan kansalaisten ja heidän tietojensa suojelemiseksi. Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen jälkeen. Ja nyt tuo uusi Euroopan asetus astuu voimaan ensimmäinen 2017 siihen saakka ovat voimassa neuvoston on voimassa neuvoston päätös. On valitettavaa, että Euroopan parlamentti ei tässä täysin voi harjoittaa demokraattista oikeuttaan. Artiklassa 25 todetaan, että komission täytyy arvioida määräykset erityisesti tietosuojan osalta. Mitä tulee kaikkiin näihin operatiivisiin yhteistyösopimuksiin, jotka on solmittu ensi, ennen ensimmäinen 5.2017 ja komission täytyy arvionsa tulos ähm, toimittaa parlamentille tiedoksi, äh, jos vaikkapa on tarve uudelleen uusille neuvotteluille. Niin Ukrainan kuin Georgiankin kohdalta voimme todeta, että nämä sopimukset ovat äh, aika selvää kauraa. Ja tietenkin varjoesittelijät, jotka haluavat käyttää puheenvuoron näistä, niin puheenvuoron saavat. Dias de Merohan on tässä varjoesittelijä. Onko teillä jotakin edustaja sitten Tiina ja sitten hänen jälkeensä Dias de Mera. Oh, and Anna Gomez as well. Mm, Anna Gomez samoin. Ensimmäisenä kuitenkin sitten Kiitos puheenvuorosta, puheenjohtaja. Halusin vain sanoa, että AFET-valiokunnassa olemme usein keskustelleet Georgian niin sanotusta valikoivasta oikeudesta. Voi olla niin, että Georgia jälleen pyytää Interpolia pyytää, että entinen äh, presidentti Saakashvili äh, palautettaisiin Georgia hänestä on pidätysmääräys. Minusta tämä Georgian nykyhallituksen valikoiva oikeuskäsitys on kritisoitavissa EU ei sitä voi hyväksyä ja sanoa tämän täydellä kunnioituksella Georgia kohtaan, joka maita rakastan. Anna Gomes. Äh. No kiitos. Minä johdin Georgia vaalitarkkailuryhmää. Stettinäkin oli sen jäsen. Ja voin kyllä sanoa, että tämä äh, erimielisyys, josta äh, tässä nyt puhutaan, niin mehän puhumme nyt siis Georgian ja Europolin välisestä yhteistyöstä. Ja mm, tähän liittyy tietenkin myös viisumivapautus Mm, jota olemme pyytäneet ja jonka neuvosto on hyväksynyt. Tämä on tärkeää. Se on äh, molempien osapuolten edun mukaista ja yhteisen turvallisuuden mm, edun mukaista. Toki on äh, tiettyjä oikeudellisia ongelmia, mutta kyllä asiat ovat menossa parempaan suuntaan ja olen aika varma siitä, että Georgian ja Europolin yhteistyön vahvistaminen vie asioita aivan oikeaan suuntaan, joten minä tuen tätä ehdottomasti. Kiitos. Tämäpä hyödyllistä. Ja kiitokset Anna ja nyt puheenvuoron saa Diastimäärä, jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Kiitos puheenjohtaja. Tosiaan siis Maria Gabriel on esittelijä, joka sanoo minun suullani, että Georgiasta voi tulla avainkumppani mm, terrorismin torjunnassa sekä kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa, ihmissalakuljetuksen torjunnassa ja mm, tämän sopimuksen solmiminen liittyy myös viisumivapauteen, on sen edellytys. Ja Henkilötietojen vaihdossa täytyy olla varovainen. Europol pitää Georgiaa siirtymäkauden maana, mm, eh, kauttakulkumaana, jonka kautta kulkevat siis eh, niin kutsutut ulkomaalaiset, eh, ulkomaiset taistelijat. Ja tämä mm, sopimus mm, Maria Gabrielin mukaan olisi merkittävä askel kansainvälisen terrorismin sekä järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos teille, Dias de Meera, Ana Gomez Stettina. Kiitokset. Nämä teidän puheenvuoronne kaikki osoittavat, että olemme menossa oikeaan suuntaan Georgian Ukrainan sopimuksissa. Määräaikatarkistusta jättämiselle molemmissa on 20, 25. lokakuuta kello 12. Kiitos kaikki kollegat ja kiitos tietysti meidän siitä, että hoiditte tätä asiaa nyt Rova Gabrielin puolesta. Ja nyt kollegat voimme siirtyä eteenpäin esityslistan kohtaan seitsemän. uusia psykoaktiivisia aineita koskeva tiedonvaihto, varhaisvaroitusjärjestelmä ja riskinarviointimenettely. Mikael Boni on esittelijämme. Kuulemme komission esityksen. Komissio esittelee asetusehdotuksen lyhyesti, joka siis koskee psykoaktiivisia aineita, joten komission edustaja saa nyt ensin esittää meille ehdotuksen ja tämän jälkeen esittelijä Boni voi vastata. Nyt komission puheenvuoro. Olkaa hyvä. Ah, yes, uh, good afternoon, Ute Stiegel. Paljon kiitoksia Ute Stiegel uh, huumeiden vastaisesta järjestäytyneen rikollisuuden vastaisesta pääosastosta sisäasiain pääosastosta, sen yksiköstä. Että tämän päivän aihe on osa pitkään neuvotellusta uudesta kehikosta psykoaktiivisille aineille. Komissio on jo jonkin aikaa sitten tehnyt kahden ehdotuksen paketin, jolla pyritään nykyaikaistamaan ja nopeuttamaan EUn toimintaa tällaisia uusia psykoaktiivisia aineita vastaan – että viime vuosina on tupsahdellut yhä nopeammin. Ja nyt me seuraamme joka vuosi sataa uutta ainetta. Lissabonin virastomme tekee tätä. Neuvoston neuvottelut eivät edenneet hyvin 2013 paketin suhteen. Ja tämä ehdotuksemme on nyt kompromissi lähestymistavan seuraus, kompromissi, jota Hollanti ehdotti neuvoston puheenjohtajamaana, joka johti sellaiseen sopimukseen neuvostossa, että komissiokin sitä pystyy tukemaan. Neuvotteludirektiivistä, joka kriminalisoisi uudet psykoaktiiviset aineet Neuvottelut siitä jatkuvat komission alkuperäisen ehdotuksen pohjalta ja komissio on tehnyt tämän ehdotuksen eh, Lodex, jotta nämä varha, tiedonvaihto- ja varhaisvartoisjärjestelmää koskevat tekstit siirrettäisiin tämmöinen Lissabonin seurantajärjestelmän perustamisasiakirjaan, joten sitä me tässä tätä ehdotusta pitää tarkastella osana pakettia, johon kuuluu direktiivi, joka perustuu artiklan 18 kolmanteen pykälään ja joka perustuu siis alkuperäisen komission 2016 ehdotukseen. Pitäisi myös mainita, että Livelle on jo kerrottu tästä sopimuksesta, joka neuvostossa saavutettiin, Koreperissä saavutettiin kaksi esittelijää laitavat 15.6. esityslistalle ja siellä otettiin kanta tärkeäisiin uuden lähestymistavan pohjalta osana pakettia ja oltaisiin yhteistyössä neuvoston ja komission kanssa, jotta tästä syntyisi pian sopimus. Neuvoston työ etenee hyvin. Tästä keskusteltaan näistä koko, kannan kokouksen pohjalta ja meillä on vielä kolme kokousta tulossa jouluun mennessä. Me komissa vilpittömästi toivomme, että voisimme pian saada neuvostossa yleisen lähestymistavan aikaan, jonka jälkeen paketista voitaisiin keskustella parlamentin kanssa. Lissabonin viraston äh, muutokset ovat kohdennettuja muutoksia, joilla on tarkoitus saada muutoksia aikaan ainoastaan äh, psykoaktiivisia aineita koskeva tiedonvaihto ja varhaisvaroitusjärjestelmä, eikä tässä mitenkään oteta kantaa tämän keskuksen lainsäädäntöpohjaan tai tuleviin ehdotuksiin. Näin lyhyesti. Thank you very much. Uh, uh, Kiitos Parhaat kollegat, onpa hienoa, että meillä nyt vihdoinkin on tilaisuus avata tämä umpisolmu, joka koskee psykoaktiivisia aineita yhdessä neuvoston ja komission kanssa. Päätimme tästä uudesta lähestymistavasta ja kollegoita olemme kollegoille olemme tästä LIBE-kokouksessa kesäkuussa jo tiedottaneetkin. Tietenkin täytyy muistaa, että Euroopan parlamentti on hyväksynyt äänestämällä päätöslauselman 2014. Hmm, ja on hyvä, että kun EMCCD-asetusta uudistetaan, niin on ehdotettu varhaisen varoituksen järjestelmää sekä riskiarviointijärjestelmää. Ne on hoidettu niin, että nopeampi toiminta on mahdollista. Ja on hyvä, että komissio on ottanut monet parlamentin ehdotukset sen kannasta vuodelta 2014 huomioon ja sisällyttänyt ne tähän ehdotukseen. Tietenkin tämä on, tilanne on toinen kuin 2014 parlamentin äänestyksen jälkeen. On parempi kuitenkin, että meillä tuo teksti on ja että täytäntöönpano voidaan käynnistää, että tämä umpisolmu saadaan avattua kun 2017 talousarviota valmistellaan, täytyy muistaa säilyttää se DDA talousarviokohta, koska tämä on hyvin tärkeää jatkotoimille MCDDAssa. Torstaina Lipessä minulla on sitten tilaisuus esitellä mietintöluonnokseni. Tässä vaiheessa voin vain kertoa, että olen pyrkinyt heijastelemaan vielä kantaamme varhaisen varoituksen järjestelmästä sekä riskianalyysistä ja arvioinnista mietinnössäni. Mehän äh, niin kuin komissiokin mainitsi, olemme päättäneet tehdä tämän työn pakettina, joka sisältää myös direktiivin ja tulemme neuvottelemaan näistä molemmista samalla herintarintan. Ja pyytäisinkin komissiota ja neuvostoa selittämään, äh, mikä on tällä hetkellä tilanne direktiivin valmistelujen suhteen. Kollegani Teresa Jimenez, joka on vastuussa siitä, mm, muistuttaa vielä hänkin siitä, että a asetuksen sekä direktiivin uuden version käsittely on hoidettava samalla ja yhdessä. Kiitos oikein paljon. Um, no niin, tässä minulta vietiin puheluettelo pois mutta opettelin ulkoa. Aloitetaan edustaja Stevensistä. Kiitos puheenjohtaja, parhaat kollegat. Poliittinen ryhmäni ECR yleisesti ottaen on tyytyväinen tähän varhaisen varoituksen järjestelmään sekä tehokkaampaan toimintaan vaarallisia psykoaktiivisia aineita vastaan. Olen lukenut komission ehdotuksen äh, mm, huolella, eikä tässä mielestäni oikeastaan ole mitään, mitä en voisi tukeakaan. Myös esittelijän äh, puheenvuoro meni ihan oikeaan suuntaan. Yksi tekninen sisältöön liittyvä kysymys komissiolle kuitenkin. Lakiehdotuksessanne lukee, että keskus valmistelee ennakkoraportin ja sitten toteuttaa tiettyjä tutkimuksia, e, joissa voidaan myös pyytää muiden EU-virastojen apua. Minun mielestäni on outoa, että asiantuntijat lähettävät tämän komissiolle ja komissio päättää sitten siitä, tehdäänkö mm, jatkotoimia vai ei tieteellisessä komiteassa jatkotoimien suhteen. Kaksi kysymystä. Voiko komissio paremmin kuin keskus arvioida riskianalyysin tarpeen? Ja toiseksi, ovatko samat kriteerit käytössä molemmissa? Eikö olisi siis parempi, että keskus toteuttaa alkuperäisen analyysin ja jos se itse katsoo tarpeelliseksi lisätoimia, niin se voisi käynnistää yhdessä tieteellisen komitean kanssa lisää tarkastelun. eikö tämä olisi huomattavasti yksinkertaisempaa? Tämä on kysymykseni komissiolle. Kiitos paljon. Thank you. Anna Gomez, please. Anna Gomes seuraavana. Tuen täysin sitä, mitä Boni totesi, miten tärkeää on budjetissa osoittaa se, että näitä pyyntöjä tuetaan. Haluan myös huomauttaa siitä, että me saa unohtaa sitä, mitä olemme unohtaneet Kiinan vierailullamme. Eli monet näistä uusista psykoaktiivisista aineista ovat vain pienen pienien molekyylimuutosten seurausta, ja Kiinalle on ihan sama, koska kysymys ei ole kulutus, vaan maasta vienti. Minusta tässä vaaditaan paljon enemmän kuin EMCCDn tukemista joka tietysti hoitaa hommat hienosti tämän varhainvaroitusjärjestelmän suhteen. Mutta meidän täytyy ryhtyä jonkunnäköisen vuoropuolen myös Kiinan kanssa, koska eihän asia voi jatkua, antaa jatkua tällä tavalla puheenjohtaja. Kiitoksia. Anna Hed seuraavana. Kiitos oikein paljon. Olen varjoesittelijä ja olen tehnyt yhteistyötä Bonin kanssa jo pidemmän aikaa. Ja niin kuin, niin vanhan kuin uudenkin ehdotuksen tarkoitus on vahvistaa eurooppalaista järjestelmää riskienarvioinnin sekä varhaisen varoituksen järjestelmien suhteen niin, että voimme tehokkaammin ja nopeammin ryhtyä toimiin tarpeen vaatiessa. Me olemme pitkään odottaneet neuvottelujen päättymistä ja jos nyt tätä kautta sitten päästään tuohon lopputulemaan, niin hyvä niin. Ja Demarien puolelta voinkin sanoa, että pidämme komissioehdotusta oikein hyvänä, emmekä näe siihen liittyvää ongelmia. Tärkeää on nyt se, että huolehdimme siitä, että tämä asia saadaan kuntoon mahdollisimman pian. Thank you, Anna. And, uh, Kiitoksia Anna. Ja sitten viimeinen puhe Thomas. Pane předsedající, za slovo. Já bych chtěl říct, že pozice Evropského parlamentu... Puheenvuorosta. Parlamentin kantana on ollut selkeä ja pitkään, niin pari vuotta olemme työskennellyt sen eteen, että MCDn budjetti kasvaisi. Hestel Bonin kanssa olemme todella järjestelmällisesti pyrkineet tähän ongelmaan, jolla EUn tasolla. ongelman jäsenvaltiossa. He eivät kykene reagoimaan nopeasti erilaisiin huumeisiin liittyviin asioihin. Vuonna 2008 talouskriisin alun jälkeen varankäyttö huumeiden että vastaisessa, vastaisessa taistelussa on, on sieltävät on paljon leikkauksia ja ongelmat ovat kasautuneet. Neljän vuoden aikana minä olen tavannut äh, huumeiden käyttäjiä neljän vuoden ajan sosiaalityöntekijänä ja minä, minä tapasin puoli vuotta sitten etsimään sosiaalityöntekijöitä, kollegoita, jotka puhuvat, että huumekäyttö ongelmana on kasvanut. Ongelma ei ole se, että pystyisimme reagoimaan molekyylimuutoksiin. Niihin me kykenemme puuttumaan, niistä me kykenemme ilmoittamaan, mutta jäsenvaltioiden tasolla emme kykene puuttumaan asioihin. Ja ylistäisin tätä ehdotusta. Komissio on proaktiivinen ja on arvostettavaa, että Esteri pyrkii kasvattamaan budjettia ja lähestymään huumetta käyttöön järjestelmällisesti, mutta kritikoisin kyvyttömyyttä käyttää informaatiota jäsenvaltioiden tasolla. En täytyy jatkaa työtä tämän parissa. Se on se viesti. Tämä viesti meidän täytyy lähettää neuvostoon. Että sisäministerit alkaisivat yhteistyön Lissabonin viraston kanssa. Briefly, because we're running very late. Voisiko komissio vastata, mutta lyhyesti, koska me olemme aikataulustamme jäljestä? State. Totta kai. Kysyttiin neuvottelutilanteesta, mitä direktiiviin tulee. No, direktiivi tulee sisältämään periaatteessa uusia psykoaktiivisia aineita koskevan määritelmän ja ennen kaikkea järjestelmän kriminalisoida mm, vahingollisia aineita keskuksen ää, arvion jälkeen. Ja niin kuin sanoin, nämä, mm, nämä neuvottelut direktiivistä etenevät hyvin ja keskustelut yhdessä parlamentin ja neuvoston kanssa toivoaksemme saadaan päätökseen vuoden loppuun, ensi vuoden alkuun mennessä niin, että neuvostoyhteinen kanta voidaan saada aikaan. Sitten täällä kysyttiin uusia aineita koskevista arvioinneista. No, nykyjärjestelmä tai järjestelmä, tai ehdotetaan, on nykyjärjestelmän kaltainen, on siis alkuraportti. Asian voi käynnistää keskus Mm, varhaisen varoituksen järjestelmän kautta siis, kun eh, markkinoille ilmenee, ilmestyy uusia aineita, mutta myös komissio tai neuvosto voivat käynnistää menettelyn, eli kaikilla kolmella taholla on tämä mahdollisuus. Ja arvioinnin, riskiarvioinnin jälkeen sitten, eh, tai tämän ensimmäisen raportin jälkeen eh, komissio voi pyytää riskiarviota, jos on todisteita siitä, että se olisi tarpeen. Ja tämän jälkeen siirrytään kolmanteen vaiheeseen. Tämä liittyy nyt direktiiviin. Tämä ei vielä näy tosiaan tästä asetusehdotuksesta, mutta siinä tosiaan mahdollisuus kriminalisoida aineet, jotka riskiarvioinnissa on arvioitu vaarallisiksi, vahingollisiksi. Lopuksi Äh, toteaisin vielä, että kyllä vuoropuhelu Kiinan kanssa on tarpeen ja olemme tästä täysin tietoisia. Kiitos. Final thoughts. Kiitoksia. Onko edustaja Bonilla mitään loppuajatuksia? Kiitoksia edustaja Boni. Ja sitten tämä esitellään 20.10. Kiitoksia kollegat myös osallistumisesta. No niin, ja näin pääsemme aika myöhään tähän kohtaan, joka koskee kohtia 8, 9 ja 10 sisäisiä siirtoja uudelleen sijoittamista. Martin Fairway ja Henry Nielsen, haluaisitko tulla tänne eteen? Come up here if you can. If you want to, yeah, if you want to come to the podium. So as Martin Fairway um, and Henrik Nielsen come to the podium. I'll just... Eli siinä vaiheessa, kun te siirrytte tänne näin, niin eh, esittelen kohdat, koska aloitamme sen verran myöhässä. Hyvät kollegat, kyseessä on yhteiskeskustelu kolmesta läheisesti toisinsa liittyvästä eh, tiedonannosta komissiolta. Nämä liittyvät eh, erityisesti maahanmuuttajiin Kreikasta ensinnäkin, uudelleensijoittamisesta, Martin Ferweltä saimme tietoja tästä kesäkuussa jo, ja nyt haluaisimme saada päivitetyt tiedot uudelleen sijoittamisesta. Haluaisin muistuttaa 25.9. tehdystä kahdesta neuvoston päätöksestä, jossa 160 000 henkilöä sijoittaa uudelleen Kreikasta ja Italiasta. Ja sen jälkeen parlamentti on hyväksynyt tämän päätöksen ja tehdä siihen poikkeuksen vuodelle, vuodeksi Ruotsille. Syyskuussa kuitenkin parlamentti ei hyväksynyt sitä, että 54 000 paikkaa Italiasta ja Kreikasta käytettäisiin myös Turkista tulevien syyrialaisten uudelleen sijoittamiseen. Tämä niin kutsuttu yksi yhtä vastaan järjestelmä. Parlamentin näkemys on kuitenkin vain suuntaa antava tässä tapauksessa. Siitä syystä haluaisin toivottaa tervetulleeksi EU Turkkiin sopimuksen täytäntöönpanosta vastaavan Vervein, joka koordinoi tilannetta komissiossa ja Nilsenin, joka on turvapaikkaosaston pääjohtaja ja järjestelee sisäisen siirto uudelleen sijoittamista Kreikasta Dublin 3 asetuksen pohjalta. Tiedän, että monet kollegat ovat kiinnostuneita näistä kysymyksistä ja haluaisin vain mainita sen, että Ska Keller, joka on esittelijä, ei pääse paikalle. Malin Björk, joka vastaa äh, sijoittamista, on paikalla. ensin puheenvuoronsa Ferve, jotta hän voi esitellä tämän näkemyksensä. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Keskityn puheenvuorossani tosiaan tilanteeseen EU-Turkki julkilausuman täytäntöönpanon edistymisen suhteen tiedätte, että komissio on vastikään julkaissut kolmannen täytäntöönpanon kertomuksen ja tuohon kertomukseen sisältyy se, että täytäntöönpano on syventynyt vaikeista olosuhteista huolimatta. Kuolinuhrien määrä on vähentynyt ja niin hinta kuin volyymitkin ovat laskeneet, mitä salakuljettajiin tulee. Ehkäpä hiukan numerotietoja teille. Ensinnäkin kuutena kuukautena ennen julkilausumaan 739 000 pakolaista tuli Kreikan rannoille kuutena kuukautena sopimuksen solmimisen jälkeen 18 äh, 000, eli vähennys oli 721 000. Ja tällä on tietenkin ollut äh, merkittävä vaikutus myös äh, kuolinuhrien määrän vähenemiseen sekä kadonneiden vähenemiseen, määrän vähenemiseen IMOn tietojen mukaan huhtikuusta 2015 lokakuuhun 2015 582 000 582 ihmistä kuoli Egeanmerellä. Samana aikana tänä vuonna 48 hukkunutta, eli ero tässä noin 534 henkilöä. Nämä ovat todellisia vaikutuksia, jotka todistavat eh, sen, että EUn ja Turkin eh, julkilausumaa mm, toimii tai on tullut tavoitteeseensa. Uudelleen reititys eh, ei ole kovinkaan merkittävää, muutama tuhat henkilöä Tärkeintä on se, että jos katsotaan näiden maahanmuuttaja- tai pakolaisryhmien kokoonpanoa, niin nämä ovat ihan erilaisia. Eli e, eivät e, ne, jotka aiemmin tulivat Kreikkaan, ota tätä, valitsenneita uusia reittejä. Ja nyt Kreikan tulevien henkilöiden turvapaikkahakemukset käsitellään EU-lainsäädännön mukaisesti, henkilökohtaisesti ja näillä henkilöillä, maahanmuuttajilla, on mahdollisuus mm, tehdä vetoomus, eli 4000 ihmistä on haastateltu Kreikassa tähän mennessä. Ja ensimmäisen asteen päätöksiä on tehty 488 heistä. Tämä on viime viikon numero. Päätöstä on jo vahvistettu toisen asteen tasolla maahanmuuttajille on käytössä myös ilmaista oikeusapua UNHCRn kautta yhtäältä, mm. mutta myös muuten. Ja komissio kesän mittaan UNHCRn kanssa, Kreikan viranomaisten kanssa käynnisti saarilla intensiivisiä tiedotuskampanjoita, yli sata tapaamista seitsemällä kahdeksalla eri kielellä joissa maahanmuuttajille on kerrottu heidän oikeuksistaan, mahdollisuuksistaan ja eri vaihtoehdoista, joita heillä on. Ja kaikissa hotspot-paikoissa on nyt myös tiedotuspiste. Samoin terveydenhoito on järjestetty, yksimatkustavien lasten tukeminen, heille on perustettu yli 600 vastaanottopaikkaa sen jälkeen, kun täällä viimeksi oli. Mutta ilmeistä on, että lisää tarvitaan. Ensinnäkin eh, turvapaikkaprosessi käsittelyä on nopeutettava niin, että tätä sumaa, joka on syntynyt saarella, saadaan purettua. Näin ollen tulisi lisätä käsittelijöiden määrää, ja tästähän on sovittukin Kreikan viranomaisten kanssa. Samoin vetomuskomiteoiden määrä on tarkoitus lisätä 6-13 kuun lopussa, jos, jos tämä nyt toteutuu. Samoin on tarkoitus lisätä EASO-henkilöstön määrää paikan päällä. Tämäkin on kiireellinen asia ja olemme pyytäneet jäsenvaltioilta tukea ja lupausten täyttämistä. Toinen asia, joka vaatii lisätoimia, on olosuhteiden parantaminen siellä saarilla. Olosuhteet ovat hyvin vaikeat, koska ihmisten lukumäärä, ihmiset, jotka ovat jumissa saarilla, määrä on niin suuri, on mennyt pitkä aika ennen kuin turvapaikkahakemusprosessit on saatu kunnolla käyntiin. Ja maahanmuuttajille itselleen ja ihmisille saarilla todella on välttämätöntä, että olosuhteet saarilla paranevat. Sitten Turkin tilanne. Nielsen tulee puhumaan tästä tosiaan järjestelmä toimii ja 2000 syyrialaista on sijoitettu uudelleen tämän järjestelmän kautta. Komissio on nopeuttanut rahoituksen täytäntöönpanoa Turkin pakolaisrahaston kautta 2,2 miljardia tähän mennessä, 1,2 miljardia sidottu ja 467 miljoonaa tulossa. Ja muistuttaisin kolmesta merkittävästä toimesta, jotka rahoitetaan tätä kautta kaksi suoraa mm, toimea Turkin ministeriöiden kautta. Lähes puoli miljoonaa syyrialaista lasta on saanut on paikan koulussa ja kaksi miljoonaa syyrialaista pakolaista terveydenhoidon Turkissa. Ja tämän lisäksi 348 miljoonaa euroa, jotka kattavat vielä noin miljoona syyrialaista, on tarkoitus käynnistää. Mitä tulee viisumin vapautukseen? Turkki on luvannut täyttää viisumivaatimukset. Tämähän on tällä mainittu usean otteeseen myös tässä talossa seitsemän ehtoa vielä toteutumatta ja sittenhän yhteislainsäätäjät voivat tehdä näiden täytettyä päätöksensä. Ja minä päätän tähän. Kiitoksia. Varmasti tulee paljon kysymyksiä, joten on ehkä ensin hyvä antaa puheenvuoro Nilsenille. Hän toivottavasti voi puhua myös erittäin tiiviisti. Teillä on nyt ensin puheenvuoro sen jälkeen kysymyksiä. Uh, Kiitoksia. Aloittaisin uudelleen sijoittamiskertomuksesta. Julkaisuhetkellä meillä oli 5600 ihmistä, jotka on uudelleen sijoitettu Italiasta ja Kreikasta, ja nyt luku on yli 6000. Totesi erityisesti, että yli puolet tästä kokonaissummasta uudelleen sijoitettiin viimeisen kertomuksen jälkeen 13. heinäkuuta jälkeen, joka osoittaa, että vihdoinkin vahti alkaa kiihtyä. Siinä erityisesti jäsenvaltioiden sitoutumisen paraneminen ja Kreikan ja Italian menettelyt alkavat olla paikallaan ja ISA ottaa hakijoiden käsittelyä. Meidän parantaa tilannetta, jotta vauhtimi säilyisi ja kiihtyisi. Ja myös jäsenvaltioiden sitoutuminen kokonaisluvuissa ja, ja sitoumusten äh, säännöllisyydessä on kysymys. Jäsenvaltioiden täytyy myös vauhdittaa uudelleen sijoittamispyyntöihin reagoimisaikaansa ja joidenkin valtioiden tapauksessa voimme todeta, että valitettavasti ja hylkäämisasteet ovat aivan liian korkeat. Kreikan ponnistelu tämän suhteen, uudelleen sijoituskeskukset, niin niiden suhteen täytyy tavoittaa parannuksia. Italian tapauksessa täytyy täysin täytäntöpanoa uudelleen sijoittelumenet protokolla, erityisesti koskien turvallisuustarkastuksia sen suhteen, josta sovittiin syyskuussa. Ja uudelleen sijoittamisesta olemme nyt viime vuoden heinäkuun luvussa puolessa välissä 11 6000 on uudelleen sijoitettu lähinnä Turkista, Jordanista, Libanonista. Sen kuuluu EU-Turkki 11 periaatteen uudelleen sijoittaminen noin 2000 syyrialaista siirretty siltä pohjalta Turkista. Ja nyt pitää todeta, että uudet jäsenvaltiot aikaisemmin mainittujen lisäksi on ottamassa osaan osaa. Kun Turkista puhutaan se uudelleen sijoittamisesta ja komission suositukset Trumpin siirtojen aloittamisesta Kreikkaan, kun kuten tiedätte, ne on keskeytetty 2011 jälkeen. EU-ihmistä oikeustoimistominen päätöksen jälkeen. siellä on, on, on antanut tietoa Kreikalle sitä, mitä pitää tehdä. Viime kerran jälkeen näemme, että Kreikka on edistynyt lähes kaikilla alueilla, mutta lisää tarvitaan. Esimerkiksi vastaanottokapasiteetti, alaikäisin liittyvät toimenpiteet, henkilöstömäärät, virastojen perustaminen ja tietyt prosessit, takuut, kuuteen, oikeus, oikeus oikeusapuun ja oikeus tehokas oikeussuojakeinoihin. Meillä on, on luettelo yksinkertaista toimista, että Kreikan täytyy ryhtyä, ryhtyä ja tämä täytyy nähdä laajassa kontekstissa ja Kreikan haastavassa tilanteen kontekstissa – tässä ajattelemme sekä uusia turvapaikan hakijoita, heidän määräänsä ja sitten uudelleen sijoittamistarpeita. Me odotamme Kreikalta lisää raportointia suositusten täytäntöönpanoon alueelta ja komissio antaa sitten suosituksensa edistyksen pohjalta ja kontekstin pohjalta. Ja siinä voidaan sitten päättää, kuinka paljon Dublin palautuksia voisi tapahtua. Mutta muistuttaisin kuitenkin vastuu siirtojen aloittamisesta kansallisilla viranomaisilla ja tuomioistumilla ja ne ovat yksin tapauskohtaisia. Kiitoksia edustaja Nilsen siitä, että puhuitte näin tiiviisti. Täällä on monia puheenvuoropyyntöjä. Luen nyt ääneen puhujaluettelon ja sen jälkeen se suljetaan. Eli kuunnakaa tätä. Ja sitten sanokaa, odottako siinä. Jos ette ole siis ja haluatte siihen, niin sanokaa näin. Ja sitten lista suljetaan. And, uh, Scott Keller is not here for relocation, so we begin... Scott Keller ei ole paikalla. Birkistä aloitetaan. Cornelia Ernst, um, then uh, Mr. Kirkos, then Mr. Coelho, then Annie Gomez, Sophie Intervelt, Mr. Weidenholzer, uh, Mr. Chisovsky, uh, Brigitte Sippel, Mr. Halahaho, and Mrs. Spinelli. If I missed anyone, um, Soraya, and that's it. So I'm going to close the list. So that's the list. Näin luettelo on suljettu. Me haluamme nimittäin yksityiskohtaisia vastauksia kahdelta kollegaltamme tässä erittäin tärkeässä asiassa. Emme halua mitään yleisluontoisia vastauksia. Eli kukaan nyt ei sitten enää pyydä tämän jälkeen puheenvuoroa. Pyrkikää pitäytymään kahdessa minuutissa, jos kykenette. Kaksi minuuttia siis. Niin, pitäytykää siis kahdessa minuutissa. Aloitetaan Maalin Björkistä, joka on uudelleen sijoittamisen esittelijä. Just, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Uuden sijoittaminen ei ole sama kuin sisäiset siirrot, eli meidän täytyy olla selvillä siitä, että Mm, sisäiset siirrot ovat sellainen jossa UNHCR on esittänyt erilaisia kriteereitä, jossa on pitkät perinteet, jossa meidän täytyy toimia tietyllä tavalla. Parlamentihan hylkäsi tämä myös niiden kohtien suhteen, jota tuli käyttää tässä puitteistossa. Eli minusta se kannattaa ottaa huomioon. Lisäksi on tärkeää huomiota sitä, että spontaanit maahantulot eivät myöskään sovi tähän Muutama asia vain uudellesijoittamisesta. Saan nyt nähdä tästä mietinnöstä, että rakenteet ja prosessit ovat olemassa 5000, 6000. Tietenkään nämä, tämä ei pidä paikkaansa. Meillähän puuttuu henkilökuntaa sisäisten siirtojen toteuttamiseksi. Te sanotte, missä tämä henkilökunta on. Meillä täytyy olla jonkunnäköinen aikataulu, jotta tässä voidaan toimia. Olen käynyt paikan päällä, nähnyt tilanteen, varsinkin naisten ja lasten tilanteen. Ja minusta me unohdamme tässä kohdan. Meillä on myös nämä alaikäiset. Ja haluaisin tietää, mikä on naisten ja lasten tilanteen hyvin moni itse asiassa odottaa perheen yhdistämistä Dublinin järjestelyn puitteissa. Heillä on siihen oikeus, he eivät tätä oikeutta toteuttaa, haluavat Ruotsiin, Saksaan ja muihin maihin. Meidän täytyy ratkaista heidän tilanteensa, se on toinen kysymys. Ja heidän tilanteensa on erittäin haavoittuvainen näissä Kreikan leireissä. No sitten uudelleen sijoittaminen siinä on erittäin hyvä, että yhä useampi maa osallistuu, rohkaiseva tulos. Nyt vain tiedän, että meidän täytyy olla oikein varovaisia, että etenemme sellaisen politiikan puitteissa, joiden avulla voidaan tukea tätä myönteistä kehitystä, ei rikkoa sitä. Ja minä pyrin siihen yhdessä komission ja varjoesittelijöideni kanssa. Dublinin tilan, Dublinin sopimus ja Kreikka ja e siirrot. Minusta se kuulostaa painajaismaiselta. Ihmiset ovat jumiutuneet Kreikkaan, heidän oikeus ö, uudelleen sijoitukseen jossain Euroopassa. Ja sitten jatketaan Dublinin siirroilla vuoden loppuun mennessä. Kuten jotkut sanovat, ei siinä ole mitään järkeä. Toivottavasti se ei siis pidä paikkansa. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että nyt rajoitan teidän puheaikanne tässä erittäin tärkeässä aiheessa. Pyritään pysymään kahdessa minuutissa. Kiitos. Koratsa Bild. Thank you to the commission for the... Kiitos oikein paljon ja kiitos komissiolle erinomaisesta kertomuksesta. Itse asiassa olin Bodrumin alueella eteläisessä Turkissa juuri viime viikolla. Koko päivän keskustelin UNHCR ja kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa, tekevät muuten valtavan tärkeää työtä siellä. Ja aivan ilmeistä on se, että siinä mielessä tilanne on kyllä hallinnassa, että menettelystä pidetään kiinni, mutta ihmisiä ei päästetä rannoille. Esimerkiksi ihmiset, jos he haluavat kortin jäädä johonkin, jollekin alueelle, niin se on vain sallittua 30 päivän ajan. Ja pidämme, tai siitä, pidämme siitä tai sitten emme, niin sopimus on olemassa ja he täytäntöönpanevat sitä. Ongelmia liittyy yksittäisiin tapauksiin. Näistä huolehtivat sitten UNHCR ja kansalaisjärjestöt. Humanitaarinen tilanne ei siis näin ollen ole täydellinen ollenkaan, mutta kyllä viranomaiset tekevät parhaansa täytäntöönpanon nimissä. Ähm, Minä olen puhunut äh, monien ihmisten kanssa ja he Aha. katsovat, että rahat olivat menneet osoitteeseen. Entäpä sitten äh, nämä ruokakupongit, äh, miten vältetään musta pörssi, mustan pörssin kauppaa, entäpä sitten muut kuin syyrialaiset. Täytyy luonnollisesti auttaa myös muita kuin syyrialaisia. Ja viimeinen seikkani, joka vaikeuttaa tilannetta, niin meidän ymmär- täytyy ymmärtää retoriikan lisäksi, että meidän täytyy kunnioittaa sopimusta. Jos sopimus ei toimi, niin se aiheuttaa Kreikkaan sellaisen epävakauden tilan, että tilanne tulee mahdottomaksi. Kreikka ei pysty enää ottamaan vastaan enempää pakolaisia, ei myöskään länsi-Balkan. Edustaja Ernst. Dank. Kiitos Kiitokset esityksestä. Kolme kysymystä. Ensimmäinen kysymys EU-Turkki-diili, josta puhuitte, joka on niin mahdottoman menestyksekäs UNHCRltä. Vincent Kortailla, joka on heidän Euroopan johtajansa, saimme tiedon, että toisin kuin Avramopoulos sanoi, niin Syyrian ne Kreikasta palautetut syyrialaiset eivät saa väliaikaisen suojelun statusta. Mitenkäs te tähän olette suhtautuneet? Miten olette mm, painostaneet Turkia, että se antaa näille ihmisille väliaikaisen suojelun statuksen eikä rikonainen sopimusta. Toinen seikka, valtava ongelma, Kreikassa elävät pakolaiset, tämä koskee paitsi syyrialaisia myös muita, kuten afganistanilaisia ja muita, myös jesidejä. Muuten joillain alueilla nimittäin on jesidileirejä, joissa aivan katastrofaaliset olosuhteet vallitsevat esimerkiksi Olympusvuorolla, vuorella sikäläisten asukkaiden mukaan ihmiset eivät siellä voi selvitä hengissä talven yli, tarvitsevat välttämättä tukea ja, ja Kreikka ei kertaakaan pysty kaikista huolehtimaan. Rahkeet eivät riitä. Ja kolmas kysymykseni, miksi edelleen EU-varat, määrärahat, e, joita on tarkoitettu muun muassa kääntäjille ja e, muulle henkilöstölle. E, miksi nämä rahat eivät ole saapuneet Kreikkaan vieläkään? Miksi EU-tuki on edelleen puutteellista? Sitten vielä viimeinen seikka, niin minun mielestäni on hullutta tässä vaiheessa nyt edes puhua tästä. Miten, miten perustellaan se, että nyt näitä siirtoja joka tapauksessa tapahtuu? Mikä teidän mielestänne on muuttunut niin, että tämän tulisi olla mahdollista siis Kreikkaan ylipäätään nyt? Please. Edustaja Kirkos seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja. Olemme katsoneet tilannetta huolella ja huomaan, että tässä on kovin optimistisia. Asiat loksahtelevat paikalleen. Vaikuttaa siltä, että olemme onnistumassa tehtävässämme. Kuitenkin kun katsotaan lukuja, niin vaikuttaa siltä, että tavoitteena on prosessoida 500 hakemusta kuussa ja samalla 80 henkilöä päivässä saapuu saarille mikä merkitsee sitä, että paikalla saapuu 2000 henkilöä, joten tietoja ei voida prosessoida. Minusta meidän täytyy muuttaa näitä tavoitteita, jotta ne vastaisivat todellisuutta. Kaksikymmentä tuhatta uudelleensijoitusta. No, enpä ole niitä nähnyt. Tai edes osa niistä. Ja Kreikalle antunut, annettu tuki on viivästynyt. Se on aiheuttanut ongelmia Kreikalle. kun puhutaan maista, jotka ovat vastaanpakolaisia, Ja puhutaan siitä, että ihmisiä joudutaan lähettämään Kreikkaan Dublinin nojalla uudelleen. Tämä hankaloittaa yhä edelleen toimintaamme. Dublinissa sanotaan, että ihmisten lähettäminen takaisin Kreikkaan on rikollista. Kreikka on tilanteessa, jossa se ei voi noudattaa Dublinin, äh, Dublinin kriteereitä. Eivät ihmiset voi lähettää pakolaisia takaisin Kreikkaan tällä hetkellä. Me teemme voitavamme niiden pakolaisten kanssa, jotka meillä jo on. Tiedän, että tämä kertomus on vain neuvoantava. Emmekä saa sekoittaa uuden sijoittamista ja sisäisiä siirtoja, sillä ainoa tulos tässä on se, että on se, että maat välttelevät velvoitteitaan uudelleen siirron suhteen. Ja siitä syystä haluaisin, että tätä pohdittaisiin huolella. Kiitoksia, edustaja Kirkos. Inet Feld seuraavana. Um, yes, thank you, chair. Um... Kiitos, puheenjohtaja. Ja kiitos kahdelle herralle esityksestä. Estettyjen kysymyksiin lisäksi minulla on vielä pari lisää. Ymmärrän, että tämä on vähän hankalaa, koska te takaatte täytäntöpanon jostakin, josta on jo sovittu, kun taas me olemme tästä sovitusta kriittisiä. Haluaisin siis tietää, koska olen aina vähän yllättynyt siitä, että ei mitään reaktioita tapahdu, kun ihmisoikeuksista rikkomuksista raportoidaan. Kuulin nyt sitä, että Bulgarian oikeistomilitantit ajavat ihmisiä takaisin Turkkiin viranomaiset sulkevat silmänsä. Kuulemme raportteja, että ihmisiä vain ammutaan. Ei näitä voi pitää yksittäistapauksina. tapauksina Haluaisimme tietää, miten te todennatte nämä raportit ja mitä teette niiden tapauksessa. Sanotteko, että bulgarialaisista soso, älkää tehkö tuota uudestaan, vaan oletko te läheisessä yhteistyössä ihmisoikeusjärjestöjen kanssa? Toiseksi sanoitte, että sopimus on ollut tehokas, koska virrat ovat vähentyneet, mutta näemme, että virrat lisääntyvät toisilla reiteillä – Puhuisitko siitä vähän lisää? Minä en usko, että sana menestys olisi oikea sana tässä yhteydessä. Parhaimmillaankin raitetaan tappioita. Mä tiedän, mitä tämä sopimus, joka ei ole sopimus, vaan lausuma, joka on hieno nimi lehdistötiedotteille, on vailla oikeus perustaa herran Tubon Ranskan oikeusasiamies ajasteli sitä, mitä täällä parlamentissa on sanottu. Kyllä lopettelen. Meidän pitäisi viedä neuvosto oikeuteen, mutta tämähän on kiinni monista asioista. Yksi asia, jonka mainitsitte, on, oli juuri tuo vismivapaus. Mainitsin, että on vielä seitsemän pylvästä täytettävänä. On epätodennäköistä, että täytetään lyhyellä aikavälillä. ja sitten merkkejä niiden virstanpylväiden suhteen, jota on täytetty. Jos komission tiedonantoja tarkastellaan, niin niitä ei ole oikeasti täytetty. Vaan Turki sanoi, että partio hengessä ne kohta kohta täytetään. Joten koko pakka saattaa levitä muutenkin, koska viisumin vapautusta ei ole. Thank you. Mr. Coelho, please. Kiitoksia, edustaja Coelho. Uh. Kiitos puheenjohtaja. Äh, Lähtökohtainen nämä viisi päätelmää, että äh, äh, nyt on edelleen huolestuttavaa, että on näin paljon hävinneitä alaikäisiä. Toiseksi äh, Kreikka ei voi käynnistää näitä siirtoja kolmanneksi. Jäsenvaltiot eivät ole lähettäneet asiantuntijoita neljänneksi. täytyy vahvistaa toimia ja viidenneksi tarvitaan Schengen-toimia. Ei Schengen vieläkään ole toiminnassa. UNHCR mukaan ja IOM mukaan ää, Afrikka, Italia reitillä tähän mennessä, vaikka siirtyneitä ihmisiä on suunnilleen saman verran kuin viime vuonna, niin kuolleita on enemmän Turkista Italiaan myös. Ja kysyisinkin, että odotetaanko nyt vielä, että joku uusi strategia pääsee tapahtumaan suljemmeko sitten rajat Italiankin kanssa vai? Ja jos äh, Turkki-sopimus äh, on tässä kannustimena, niin äh, emme me nyt varmaankaan ole päässeet toivottuun lopputulokseen. Ja niin sen, jos nyt ei mainita sitä, että jäsenvaltiot ovat tehneet liian vähän ja täytäntöön panoa on pettymys, niin mitä komissio voi tehdä, kun ajatellaan Unkaria ja Itävaltaa, jotka eivät ole vielä ottaneet ketään vastaan. Ja Sitten vielä Jeesusta, ettekö ole samaa mieltä, että se tulisi saada operatiiviseksi mitä pikimmin, niin että sillä olisi kylliksi asiantuntijoita ja rahoitusta. Kiitos. Uh, Mrs. Gomez, please. Kiitoksia, edustaja Gomes. I, I will leave aside the question. No, en käsittele kysymystä. Siitä olen Tubunin kanssa samaa mieltä, että meidän täytyy viedä tämä äh, Euroopan tuomio, yhteisen tuomioistuimen ja tietysti asiaa ei voida mitata, jos ei mitata noita vaihtoehtoja. johon tämä sopimus siis vaikuttaa. Ja tämä julistus, joka sinänsä rikkoo ihmisoikeuksia, koska se pohjautuu palautuksiin. Kysymykseni koskee toimintaa. Sekä raha että henkilökunta, mukaan lukien EASO-henkilökunta, on mennyt paljon näissä turkipalautuksissa sen sijaan, että olisi täytäntöön pantu tätä neuvoston sopimaa uudelleen sijoittamissuunnitelmaa. No millä tavalla tämä sitten toimii? Te sanotte, että kaikki on kovin menestyksellistä, mutta 28.9. Vincent Cochatel, joka on UNHCRn Eurooppa-johtaja, sanoi, että ei yksi ainoa syyrialainen, joka on palautettu Turkiin, ole saanut sitä tilapäisen äh, suojaa, joka hän olisi pitänyt saada. Ja että UNHCRllä ei ole sallittu pääsyä niiden luo, jotka on palautettu. Ja haluan kysyä teiltä sitä, oletteko te sitten päässeet tänne? Tarkistatteko te, mitä tapahtuu tuolla kentällä? Vetoisin siihen, että tämä olisi Live-matkan prioriteetti, eli tarkistettaisiin, mitä tapahtuu. Thank you, Anna. Mr. Kiitoksia, edustaja Weidenholzer. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Tottahan se on, että Kreikkaan on siirtynyt vähemmän ihmisiä, mutta mitä tapahtuu tällä hetkellä Syyrian, Irakin rajalla Turkkiin? Onko äh, siellä äh, joka Onko raja kiinni? Onko siellä myös syökkäyksiä? Ja absurdiahan tässä nyt on äh, <laughs> jotain siirtoja toimittaa Kreikkaa se nyt on ihan absurdia. Ja sitten kolmanneksi uudelleen sijoittaminen, no niin nämä numerot, hyvä, että jotain tapahtuu, mutta kysyisinkin ää, äh, ongelmista, eikö ongelmia ole myöskin Kreikassa, niin kuin muuallakin. Ja monetko ihmiset, montako ihmistä Kreikan leireillä todella on? Onko teillä tästä numeroita? Kuinka monet ovat jo ajat sitten äh, lähteneet Balkanin reitin kautta muualle Euroopan, Euroopan minun tietojeni mukaan aika monet. Ja sitten kysyisin vielä, onko yleistilanne kuvaa leirien tilanteesta. Aivan katastrofaalinen tilannehan siellä on. Ihmiset eivät saa lääkärihoitoa, ja minun tietojeni mukaan tämä tilanne on aivan järkyttävä. Eli että esimerkiksi lääkärihoitoon ei ole pääsyä, ei ole minkäännäköistä lääketieteellistä hoitoa. Ja on leirejä tosiaan Olympusvuorella Petrassa, jesidileirejä, heistä monet monet lapsia, siellä on kylmä ja joudumme pelkäämään, että ihmiset paleltuvat kuoliaksi. Ja piakkoin Mosulin vapauttamisen jälkeen tullemme näkemään valtavan ihmissä virran jälleen. Mitä, mitäpäs sitten, mitenkä heidät hoidetaan? Thank you, Joe. Um, next is Thomas Jadowski. Thomas. Kiitoksia. Thomas Jadowski seuraavana. Kiitoksia, puheenjohtaja. Carlos oikeastaan kävi nyt jo viisi kysymystä läpi. Mä joutuisin esittämään kuusi, että minulla olisi enemmän hänellä. Poistin siis viisi ja jätän tämän kuudennen. Se koskee EASon kykyä toimia. Kävin Maltalla EASon luona ja yksi tärkeistä asioista, jota siellä käsittelimme, koski tuon viraston tehokkuutta. Sanoitte, että uudelleen sijoittamisvauhti on hidas, koska tulkkeja ei ole riittävästi tietyistä kielistä ja heitä täytyy sinne rekrytoida eri virastojen kautta. Jos EAS saisi rekrytoitua tulkit suoraan, niin hinta voisi olla kymmenen kertaa vähempi ja tehokkuus neljä viisi kertaa parempi ja näin ollen nopeampi. Haluaisin kysyä teitä, oletteko pohtimassa muutosta tässä suhteessa tulkkien palkkauksessa? Minä olen yksi niistä harvoista, joka tukee sopimusta EUn ja Turkin välillä. Minusta se on looginen, hyvä sopimus ja olen sitä mieltä, että moni asioita täytyy ratkaista ja tietysti tämä sopimus ei ratkaise kaikkea. Ei se mikään ihmelääke ole ihmisoikeuskysymyksiä tietysti on, mutta kun verrataan tätä vuosi sitten valalla olleeseen tilanteeseen, kun myös kävin tuolla paikan päällä, tilanne on paljon parempi. Ja silloin oli paljon enemmän ihmisoikeusrikkomuksia kuin nyt. Kiitoksia edustaja Zippel. Thank you, Chair, but I think a lot of... Kiitos puheenjohtaja. Monet tärkeimmistä kysymyksistä on kyllä jo esitetty, joten hei, minulla on enää lisättävä. Um, no, but I mean, some of the key questions have been asked, and we would need to hear some answers as well. Mr. halla please. Tietysti haluamme mahdollisesti kuulla myös vastauksia tähän. Edustaja halla Kiitos puheenjohtaja. On rohkaisevaa kuulla, että EU Turkin sopimus on tuottanut tuloksia. Jos ajatellaan ää, sekä merimatkan tekijöiden ja meri, merillä kuolleiden suhteen, mutta kysymys on tietysti, kuinka pitkään Turkki täytäntöön panee sopimusta, kun he kokevat, että EUlla ei ole halua pitää lupauksista kiinni, mitä uudelleen sijoittamiseen tulee. Tulokset ovat vaatimattomia viralliseen optimismin verrattuna. Onko se teistä todella realistinen vastaus ongelmaan? Vaikuttaa selvältä, että useimmat jäsenvaltiot eivät kykene tai halua uudelleen sijoittamaan turvapaikanhakijoita merkittävässä määrin. Sanoitte, että vaikka keskeisen Välimeren reitin käyttäjämäärää on kasvanut jonkun verran, kyseessä eivät ole samat ryhmät kuin jotka tulivat äh, Turkista Kreikkaan ennen sopimusta. Voisiko kertoa täsmällisemmin, mitä kansalaisuuksia tulee Libiasta Italiaan? Barbara Spinelli, please. Edustaja Spinelli. Grazie, Presidente. E, allora, due... Kiitos puheenjohtaja. Kaksi lyhyttä kysymystä. Turkki ja Kreikka. Minua huolestuttaa Turkissa se, että kriteerinä sopimuksen menestykselle pidetään sitä, että maahanmuuttajia tulee vähemmän Kreikan rannikolle ja että kuolin uhrien määrä on vähentynyt. No tietenkin kuolon uhrien määrä täytyy vähentää, se nyt on ihan ilmeistä. Mutta muuten mielestäni tämä menettelytapa on aivan väärä, koska kaiken kaikkiaan kuolinuhrien määrä Välimerellä on nyt huonontumaan päin. Vuoden lopussa kuolonuhreja tulee olemaan enemmän kuin viime vuoden lopussa. Onko Turkki turvallinen maa pakolaisille? Ehm, yksi tapaus, kun minulla ei ole paljon aikaa. Tässä kyse on neljästä miljardista, joista sovittiin. Miten näitä rahoja valvotaan ja miten voidaan valvoa sitä, että rahat menevät oikeaan osoitteeseen. Toinen kysymys, tietääkö komissio, että 89 prosenttia ähm, pakolaisista ei saa minkäännäköistä apua, vain 15 prosenttia lapsista Syyriassa käy koulua. Ja muut, muita käytetään hyväksi esimerkiksi lapsityövoimana. Sitten vielä Kreikasta lyhyesti. Mielestäni on lyhytnäköistä ehdottaa, että vielä hyvin, tai tässä hyvin pian mukaan Dublin saadaan toimimaan. Hyvinhän tiedämme, että ei toimi, ei toimi Kreikassa. Siellä on ihan systeemisiä järjestelmään liittyviä puutteita ja kaksikin tuomioistuinta ovat tähän viitaneet ja viimeisen kertomuksen, komission kertomuksenkin ää, huomioissa tämä nousi esiin. Eli vaikkapa vakavasti sairaita ja lapsia pidetään pidätettynä. Komissio sanoo, että tekee kaikkensa tilanteen parantamiseksi Turkissa, mutta minun mielestäni tämä ei pidä paikkaansa, koska esimerkiksi EASON äh, työntekijöiden lukumäärä ja myös äh, muiden alojen äh, työntekijöiden lukumäärä, jos nyt on vaikka päätellä oikeusavustajia, niin ei näitä ihmisiä ole Kreikkaan saatu, muutama harva poikkeus, joten komission toimet eivät mielestäni riitä ollenkaan eivätkä Kreikankaan toimet. Finally, uh, Soraya Post, please. Soraya Post seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. Useimmat kysymykset on esitetty, mutta meillä on samanlainen kysymys kuin Barbaralla. Tiedättekö komissiossa, kuinka monet noista 2,7 miljoonasta syyrialaisesta pakolaisista, jotka on Turkissa, kuinka monella heistä on pääsy erilaiseen niin kuin leirejen tarjoamaan tukea, ja kuinka monta kadulla, kun minä olin Istanbulissa ja sillä listalla se oli hurjasti pakolaisia, joilla ei ollut mitään minne mennä. He asuvat kadulla lasten kanssa. Ja saatellaan näitä miljardeja, että Turkilla on annettu, kuinka komissio valvoo sitä, että ne päätyvät näille ihmisille, jotka hädässä ovat. Sitten mä näytän, että kuuta kahdeksaa virtstan viimeksi eilen Ruotsin uutisten mukaan Turkin ulkoministeri uhkaa, että, että tulevat päästämään irti. Tätä sanaa käytetään päästämään pakolaiset irti, jolle EU tarjoaa viisumin vapautusta Turkille. Eli me elämme uhan alla. Miten komissio valmistuu siihen eh, Erdoganin hallituksen kanssa toimimiseen. Ja sitten Verui eh, ensimmäisenä. Kiitoksia kaikista näistä asian kuuluvista kysymyksistä. Pyrin niihin vastaamaan mahdollisimman hyvin. Joudun etukäteen valittelemaan sitä, jos muutama menee ohi. Mutta ehkäpä joku sitten muistuttaa, jos kyseessä on tärkeä kysymys. lyhyt kommentti uudelleen sijoittamisesta ja kysymys koski sitä, että prosessit eivät ole toiminnassa, mutta minä voin rehellisesti sanoa, että ne ovat. Ne toimivat. Se on myös syynä siihen, että saatte nähdä, että uuden sijoittamisten määrä on lisääntynyt merkittävästi viime kuukausien aikana. Ja syy siihen, miksi uudelliset määrä on suurempaa, tämä ei johdu kapasiteetin puutteesta Kreikan puolelta. Ja ne voimavarat, joita Kreikka on panostanut uudelleen sijoittamiseen, on lisääntynyt, kuten myöskin EASan suuntaamat voimavarat. Pääpullonkaulana on jäsenvaltioiden nopeus lähettää näitä hyväksyntöjä. se on se, mikä tässä on pullonkaula tällä hetkellä. Muutama puhuja puhui Dublinin siirroista ja niiden käynnistämisestä. Minäkin olen huomioinut äh, lehdistössä useita kommentteja tässä suhteessa, mutta jos en ole varassa, niin tilanne tässä on se, että Dublinin siirtojen tilanne ei vielä ole ajankohtainen. Eli en usko, että tässä nyt juurikaan paljon täytyy tehdä. Esitettiin kirja, anteeksi kysymys ohjelmasta, joka on maailman elintarvikejärjestön kanssa hoidettu Turkissa, jota on käynnistämässä, jos on ymmärtänyt oikein, niin tämän järjestelyn tavoite, jossa ekopääosaston kollegat ovat mukana, on tarjota tukea noin miljoonalle syyrialaispakolaiselle, samalla kohdistaen tuki kaikkein haavoittuvaisempiin tässä ryhmässä. Käsittääkseni se on suunniteltu niin, että voidaan minimoida järjestelmän väärinkäytökset. Mistä pääsenkin sitten kohtaan, jonka monet puhujat esittivät. Eli millä tavalla varojen käyttöä valvotaan. Tässä komissio seurailee ihan normaali menettelyä Kahden tyyppisiä operaatioita Turkissa. Rahoitetaan näiden tyypillisten ekovälineiden avulla, mikä merkitsee sitä, että tarjoamme tukea luotetuille täytäntöönpanokumppaneille, joiden täytyy sitten osoittaa se, millä tavalla varat on käytetty. Aika samalla tavalla kuin aina täytyy ja toinen osa varoista tulee IPA-rahastosta. Tässä normaaliprosessit ovat myöskin käytössä. Moni puhuja myöskin viittasi keskusteluihin, joita on käyty Vincent Kostelin kanssa UNHCRstä. Olen puhunut hänen kanssaan. Mutta en tiedä, milloin tämä keskustelu on käyty. On totta, että jonkun aikaa ollaan oltu huolissaan hänen puoleltaan siitä, ettei kyetä varmistamaan, mitä niille syyrialaisille on tapahtunut, jotka on palautettu – ja sain häneltä itse asiassa henkilökohtaisen sähköpostin, jossa hän selvitti, että nyt tilanne on ratkaistu ja näihin syrjäisiin on saatu yhteys, jotka on palautettu Turkkiin. Tiedämme nyt sen, että niistä 53 syyrialaisista, jotka vapaaehtoista palasivat Turkkiin, 44 on saanut tilapäissuojelustatuksen ja yhdeksän on halunnut lähteä maasta ja on palannut Syyriaan. Ne ovat joko olleet pyytämättä tilapäistä suojelua tai sitten ne eivät ottaneet sitä vastaan. Siinä mitä, se, mitä voi sanoa tässä kohdin. E on voimavarat, eikö niitä käyttää hyvin? Esitettiin myös kysymys tulkkauksesta. Olemme saaneet nähdä muutoksia sen suhteen, millä tavalla EASO tukee Kreikan viranomaisia. Eli siellä nyt rekrytoidaan suoraan tulkkeja juuri näistä teidän mainitsemistanne syistä. Eli tämä tapahtuu todella tällä tavalla ja paikallisesti on rekrytoitu ihmisiä auttamaan tässä rekisteröinnissä, eli olemme yhdessä oppimassa näistä kokemuksista. Asia, jota niin helposti ei tuota markkinoilta saa, ovat turvapaikkahakuasiantuntijat. Ja tässä kaikkein suurin pullonkaula on. Ja meidän täytyy vedota tässä suhteessa jäsenvaltioihin – jotta nämä painostavat enemmän ja varmistaisivat sen, että turvapaikkaprosessia voidaan nopeuttaa. The, the issue of the, the more general human, human rights uh, situation uh, was, was mentioned. Täällä mainittiin myös uh, se, että Komissio suhtautuu kaikkiin kertomuksiin, jotka koskevat tilannetta kentällä erittäin vakavasti. Ja voin todeta, että nämä kysymykset otetaan säännöllisesti esille myös turkiviranomaisten kanssa, jotka ovat yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa – Ja kuvittelisin, että nämä asiat löytyvät myös tuolta laajenemiskertomuksesta, joka myöhemmin tuotetaan. aina kun tapaa lehtimiehen tai muita asioista kiinnostuneita, esitää aina sama kysymys. Mitä se sopimus raukeaa? Minä keskityn ja se on minun työni, on se, että pyrin auttamaan tässä mahdollisimman hyvin oman tiimini kanssa Kreikan viranomaisia täytäntöönpanomaan tätä sopimusta. Eli minä en nyt kyllä aio spekuloida sen suhteen, et, enkä jossitella sen enempää. Keskityn siihen, että pyritään saamaan asiat toimimaan. Usea puhuja viittasi myös tähän uudelleenreititykseen. Ja esitettiin kysymys siitä, että voisitteko kertoa siitä, mitkä kansallisuudet. Minä tässä etsin tuota taulukkoa, jotta voisin antaa teille tarkan vastauksen. Mutta yleisesti ottaen, ja voi lähettää taulukon teille myöhemmin, jos se todella kiinnostaa. Yleisesti ottaen nähdään, että Afrikan mantereelta tulevat käyttävät keskivälimeren reittiä Libyasta Italiaan. Tarkistin luvut viime vuonna. Vielä jotkut syyrialaiset, muutama tuhat syyrialaista pyrki Libyasta Italiaan. Ja tämä määrä on kyllä vähentynyt. En voi sanoa, että se on nollassa, mutta luku on todella pieni. Nyt uudelleen reititys, enkä minä tätä nyt päästäni keksi, vaan katson näitä lukuja. En minä sano, etteikö yhtä ainutta henkilöä olisi, joka kulkisi toista reittiä. Totta kai ihmiset yrittivät eri reittejä ja on saatu nähdä jonkun verran kasvua myös Bulgarian rajalla, Suhteellisesti kuitenkin kyseessä ovat erittäin pienet luvut. Ja voidaan sanoa ihan reilisti, että jos katsotaan näitä maahantuloja muissa maissa, niin luvut ovat dramaattisesti vähentyneet. Ja tämä on tosiasia. I mean, the, uh, the Greek, ah, there, there were questions and, and very legitimate questions I would Jään kysymykset ja huolestuneisuus tilanteesta Kreikassa, jotka ovat aivan perusteltuja mantereella ja pohjoisosassa, tässä kohdin on tärkeää mainita, että ekopääosaston kollegat ovat ottaneet käyttöön merkittäviä lisäsummia lisätueksi eri apujärjestöjen kautta. Tavoitteena on tehdä oleskelutiloista talviasuttavia mantereella. Tämä niin sanottu vuokrajärjestely, jota Homepääosasto rahoittaa selkeästi. Yritämme saada mahdollisimman monen parempiin olosuhteisiin. Ja paljon työtä tehdään tässä suhteessa. Ylikansoitus. Itse olen enimmäkseen huolissani en mantereesta, vaan saarista. Ja sinne keskitämme myöt, myös paljon toimintamme. Ehkäpä lopetan tähän, jos jotain jäi väliin, niin kertokaa. Ja sitten voin palata asiaan vielä. just to pick up on, some of the other questions. Tartun johonkin muihin kysymyksiin. Jos vähän laajemmin. Täytyy muistaa, että IAS on riippuvainen jäsenvaltioiden asiantuntijoista ja koordinaattikyvyn suhteen. Ja, ja kuten tässä mainittu, tämä ei ole pullonkaula, eikä ole ollut uudelleen sen pullonkaula, mutta ongelma se on, ja se otettiin huomioon ehdotuksessamme, joka teimme uudesta pakolaisvirastosta ja siitä, miten voisimme päätää, että asiantuntijoita on käytössä lyhyellä aikavälillä, jotta voimme vähentää painetta. Sitten ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole ottaneet osaa näihin päätöksiin Itävallan suhteen, heidän velvollisuuksensa suhteen on tilapäinen keskeytys, se on ok, mikä ei ole ok on se, että Onkari ei ole hyväksynyt yhtään uudelleen sijoituksia, ei Puolakaan huhtikuun jälkeen ja komission puolelta olemme jätäneet itsellemme mahdollisuuden ryhtyä välttämättömiin toimiin sopimuksien nojalla, mutta emme ole vielä päättäneet niin tehdä. Ja sitten Unkarin äh, kansanäänestyksen mahdollisten perustuslakimuutosten suhteen en sano mitään. Sitten Dublin ja Dublin siirtojen aloittaminen Kreikkaan taas. Me puhumme Kreikan turvapaikkajärjestelmän järjestelmäisistä puutteista, joita on ollut viisi vuotta. Ja tuo tilanne täytyy lopettaa. Kaikkien jäsenmaiden täytyy täytäntöön panna Dublin-lainsäädäntöä kunnolla, kun, kunnolla sillä aikaa kunnollisesta järjestelmästä neuvotellaan. Tämä on välttämätöntä, jos haluaa vakauttaa pakolaispolitiikan jos haluamme luoda normaalisti toimivan Schengen-järjestelmän. Mutta emme ole tehneet päätöstä suosittelemaan kopalautusten käyttöönottoa tulevaisuudessa, mutta kaikkien suositusten täytyy ottaa Kreikan kohtaamat, kohtaamat haasteet, ne olisivat silloin asteittaisia. Kiitoksia molemmille. Mm, haluan sanoa, että tämä on kyllä välttämättä ei ole kaikkein miellyttävintä joutua tänne eteen, se ehkä näkyy teidän kehokielestännekin, mutta ihan näin myönteisesti sanoisin, että on äärimmäisen tärkeää, että säilytämme vuoropuhelumme. Meidän tehtävänämme on valvoa erittäin monimutkaisia, nyt voidaan sanoa ihan virallisestikin monimutkainen EU-Turkki sopimus. Ja nyt ainakin tässä saada aikaiseksi jonkunnäköinen uudelleensijoittamispolitiikan alkio, joten haluatte siitä tehdä menestyksellisen, mutta tietysti tässä yhteydessä se on äärimmäisen tärkeä poliittinen ihmisoikeustilanne on hankala. Meidän täytyy siis tarkastella tätä parhaalla mahdollisella tavalla ja me odottelemme sitten to- toimimme poliittisessa ympäristössä ja meidän täytyy toimia parhaalla mahdollisella tapa- tavalla. Koordinaattorin tehtävä on hirvittävän vaikea, mutta meidän täytyy säilyttää tämä yhteys. Ilman sitä yhteyttä emme onnistu. Siksi on tärkeää, että te täällä yhdessä Nilssonin kanssa voitte hoitaa tämän. On tärkeää siis, että me teemme näin. Ja nämä ovat aika intensiivisiä istuntoja. Haluamme tämän vuoropuhelun säilyttää ehkäpä useamminkin, koska niin paljon kysymyksiä syntyy ihmisoikeuskysymyksiin, erilaisiin muihin kysymyksiin, jotka jäsenet ovat täällä aivan suoraan esittäneet tänään. Ei meillä enää ole aikaa käytettävissä seurantatyöhön, vaikka jäsenet ovatkin sitä mieltä ehkä, että ei niihin ole vastattu. Meidän täytyy katsoa myös näitä maakohtaisia kantoja. Ihmiset ovat puhuneet Kreikasta ja muista tilanteista. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö todellisia huolenaiheita ole. ihmiset näkevät näin tuolla kentällä muutoksia, ihmiset voivat niistä kertoa. Minun näkemykseni on se, että äh, vaikka ette ehkä niin pidäkään tämän tulemisesta, että haluaisin näitä äh, palauteistuntoja useammin. Se mahdollistaa sen, että voimme paremmin olla kartalla siitä, mitä tapahtuu käytännön kysymyksistä ja mitä tuolla kentällä tapahtuu. Ja siitä, tämä olisi minun pyyntöni. Sillä mm, touko kesäkuu kun viimeksi kävitte, niin tässä on aika pitkä ajanjakso ollut siinä välissä. Olisi jotenkin helpompi, jos me useammin tapaisimme. Tietysti teillä ei ole siihen niin paljon aikaa, mutta tässä on parlamentaarinen valvontavalta kyseessä ja, ja täällä on paljon ihmisiä, jotka tuntevat näitä asioita. Ja kuten edustaja Gomes mainitsi, meillä on varmasti pian toinenkin valtuuskunta, joka lähtee tuonne paikan päälle. kohdassa, että tulitte tänne. Kiitoksia hyvät kollegat siitä, että puhuitte tiiviisti näin vaikeasta asiasta. Olemme nyt hiukan myöhässä aikataulusta aivan ilmeisistä syistä. Kiitoksia kuitenkin kovasti kollegat. One important related area of business, which is the... Meillä on vielä tärkeä asia, joka koskee Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää. Slovakian puheenjohtajan kanssa käydään tämä, jos nyt nopeasti hoidettaisiin tämäkin alta. It's an exchange of views. So we move on to this related item is the reform of the common European asylum system. Eli kysymys on Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistuksesta. Slovakian puheenjohtajavaltion edustaja on täällä lyhyesti kertomassa meille asiasta. Mukava nähdä teidät täällä edessä keskustelusta, joka käytiin viime viikolla oikeusisäisen neuvostossa, joka koski näitä eri ehdotuksia, jotka muodostavat osan paketista. Nyt pyydän teitä esittelemään tämän asian. Sen täytyy olla siis lyhyt tämän esityksen ja pahoittelen myös kollegoille sitä, että me voi käydä sen kattavampaa keskustelua tästä asiasta, mutta aloitetaan nyt ainakin ja jos sitten lisäpohdintoja on, niin sitten yritetään laittaa myöhemmin esityslistaan lisäaikaa. Mutta ehkäpä nyt voisitte lyhyesti kertoa meille asiasta. Ehkäpä viisi minuuttia tai niin. Oh yeah, okay. Please go ahead, Mr. Semenak. This is the GHA report back, colleagues. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Pyrin tosiaan puhumaan tiiviisti, mutta samalla välittämään teille mahdollisimman paljon tietoa. Niin kuin tiedätte, komissio on ehdottanut lainsäädäntöpakettia turvapaikkajärjestelmään liittyen kaksi vaiheista huhtikuussa ja heinäkuussa puheenjohtajavaltio pitää näitä ehdotuksia monimutkaisena jatkumona ehdotuksia, jotka muodostavat yhden monimutkaisen paketin. Puheenjohtajavaltio on päättänyt mm, ajaa näitä asioita neuvostossa ja olemme nimittäneet, tällaisen kolmevaiheisen lähestymistavan. Ensimmäinen vaihe olisi Eurodac-luonnos, asetusluonnos ja turvapaikkavirasto Puheenjohtajavaltio aikoo kaudellaan ajaa näitä asioita, jotta näistä, näihin kahteen ehdotukseen saataisiin neuvoston kanta. Samanaikaisesti aiomme jatkaa keskustelua Dublin-asetuksen uudelleen luonnoksesta sekä turvapaikkajärjestelmä sitä ja pidämme tätä tällaisena toisena ää, ää, kerroksena. Ää, nämä ää, monet konseptit ovat yhteisiä näille ehdotuksille ja näin ollen ne tulisi nähdä toisiinsa liittyvinä osina, kokonaisuuden osina. Sitten vielä kolmas osa on meidän mielestämme unionin uudelleen sijoituspuitteiston uudelleen arvioiminen ja puheenjohtajavaltio on saanut oikeus sisäisen neuvostossa tukea torstain kokouksessa tällä lähestymistavalla ja nyt voisin lyhyesti käydä läpi, mitä ohjeistusta saimme ehdotuksimme liittyen. Eurodac keskustelimme joistain avoimista kysymyksistä valtuuskuntien kanssa. Valtuuskunnat erityisesti tukivat laajalti ehdotuksen tavoitteita ja myös mm, mahdollista laajentaa lain käyttöviranomaisten Eurodac-pääsyä, lainvalvontaviranomaisten Eurodac-pääsyä. Ja sitten sitten turvapaikkavirasto valtiot yleisesti pitivät ehdotusta, ehdotuksen tavoitetta hyvänä ja hyvänä pyrkiä vahvistamaan nyky-EASOa. Ja yksi asia, joka myös nousi, nousi esiin on monitorointi- ja arviointimekanismi, turvapaikkajärjestelmät ja vastaanottojärjestelmät siis jäsenvaltioissa, näiden arvioiminen. Jotkut jäsenvaltiot katsoivat, että tähän menisi liikaa viraston resursseja ja tämä voisi ehkä vesittää viraston ja jäsenvaltioiden välistä luottamussuhdetta. Ja, jäsen, ja puheenjohtajavaltio onkin nyt sitten hakenut ohjeistusta tässä keskustelussa ja pyrkii saamaan aikaan neuvoston kannan vuoden loppuun mennessä, niin kuin sanoin. Sitten Dublinin asetus. Neuvosto on saattanut päätöksen ensimmäisen teknisen arvioinnin, mitä ehdotukseen tulee useimmat valtuuskunnat pitävät Dublin-sääntöjen uudistamista välttämättömänä ja tukevat ehdotuksen päätavoitteita, nimittäin nopeampaa ja tehokkaampaa vastuujäsenvaltioiden nimittämistä, eli että mikä jäsenvaltio on turvapaikkahakemusta vastuussa. Sitten korjaavat mekanismit, hyvin näkyvä uusi elementti ehdotuksessa, niin puheenjohtajavaltio aktiivisesti etsii tapoja rakentavalle, korostan sanaa rakentavalle keskustelulle neuvostossa – turvapaikkaa, hakemusmenettely, vastaanotto, direktiivi ja muut osuudet, niin näistä, näistä tekninen arviointi on vielä kesken neuvostossa. Emme näiltä osin ole yhtä pitkällä kuin muiden ehdotusten suhteen. Ehdotuksethan tulivat heinäkuussa ja yksinkertaisesti kerta kaikkiaan jäsenvaltiot tarvitsevat hiukan aikaa analysoidakseen näitä erittäin monimutkaisia ja samalla tärkeitä ehdotuksia. Ja sitten vielä tuo uudelleen eh, sijoituspuitteisto. Kävimme poliittisen keskustelun asiasta. Ministerit yleisesti ottaen pitivät hyvänä tätä ehdotusta, katsovat, että uudelleen sijoittaminen on osa eh, pyrkimystä parantaa siirtolaisvirtoja ja me puheenjohtajavaltiossa otamme kaikki huolenaiheet, joita keskustelussa nousi esiin huomioon ja toivomme voivamme rakentavalla tavalla jatkaa tätä keskustelua. No niin, ehkä päätän tähän ja nyt sitten voi vastata kysymyksiin. Meillä on sitten myös yhteenveto näistä päätelmistä. Ja nyt aloitetaanko täällä jotain erityistä kysyttävää. Sofie Inetfeldt ensimmäisenä. No, aika yleisluontoinen kysymys Kiitoksia päivityksestä ja ymmärrän, että puhutte 28 jäsenvaltion suulla, mikä ei teke tästä suinkaan helppoa. Olen kuitenkin aika yllättynyt siitä, että kiireellisyys näyttäisi puuttuvan kovasti, kun kysymys on muista aloista, kuten esimerkiksi turvallisuustoimenpiteet tai turkkilausuma ja viisumivapaus. Kaikki ovat heti sitä mieltä, että nyt mennään nopeasti, jotain kiireelliset menettelyt käyttöön, hypätään kaikkeen suullisten prosessien yli. Tässä nyt vaikuttaisi kuitenkin olevan aika kiireellinen, akuutti kysymys mm, olevan kyseessä. Useat nimittävät sitä jopa kriisiksi. Jos kyseessä on kriisi, eikö meidän silloin pitäisi vastata nopeammin? Ja neuvosto voisi ehkä ponnistella vähän enemmän kuin tämä, joten haluaisin ymmärtää, miksi neuvosto nyt ei tätä pidä enää kriisinä. No, ihan suora kysymys. Holmeier seuraavana. Ja auch in Ergänzung zu Sophie Täydentäisin Sofi Infeltin kysymystä. Minulla on sellainen vaikutelma, että neuvostossa edelleen vallitsee aika suuri erimielisyys monistakin kysymyksistä niin Dublinin kuin uuden sijoituksenkin suhteen ja näin ollen. Tämä on kyllä varmaan aika kova pähkinä purtavaksi valtiolle. Ei suinkaan tee työtä helpoksi. Minulla olisi ihan konkreettinen kysymys liittyen uudelleen sijoituksiin. Mehän olemme nyt keskustelleet viisumikoodeksista ja olen ymmärtänyt, että jäsenvaltiot eivät näe humanitaarista viisumia osana viisumikoodeksia, vaan haluavat pikemminkin käsitellä sitä osana uudelleensijoituspolitiikkaa. Voisiko humanitaarinen viisumi, äh, joka on siis mukana järjestelmässä, äh, edetä tämän järjestelmän kautta, koska sehän on joustavampi mahdollisuus kuin ihan puhdas äh, uudelleensijoittaminen. Eli tosiaan tämä humanitaariset viisumit variantti. Ja sitten uudelleen sijoittaminen toiseen maahan. Malin Björk, please. Thank you very much. Malin Björk. Lyhyesti. Olen parlamentin esittelijä uudelleen sijoittamisesta. Haluaisin kuulla vähän lisää siitä, keskustelitteko siitä, tukevatko jäsenvaltiot kansallisten ohjelmien ylöskaalaamista, kasvattamista, ja jos näin on, miten ja puhutteko uudelleen sijoittamismäärien kasvattamisesta, koska nämä ovat avainpalautetta monilta kansallisilta sidosryhmiltä. Ja keskustelitteko aikataulusta? Anna Gomez, please. Anna Gomez seuraavana. We had a group of experts recently. Oletteko tietoisia siitä, että meillä on äskettäin asiantuntijoiden toimesta puhuttu Dublinin uudistuksessa ja siinä todettiin, että sen sijaan, että äh, järjestelmä perustuu pelotteluun ja äh, negatiivisiin toimiin, niin meillä olisikin järjestelmä, joka pohjautuisi yhteistyöhön Ja kun neuvosto pohti näiden tilapäisten turvapaikkamenettelyiden käyttämistä, jotka ovat vuodelta 1991 Kosovon tilanteen ajoilta peräisin, niin keskusteliko neuvosto koskaan tarpeesta tarkastella sitä, että miten voitaisiin avata turvalliset ja lailliset menettelyt, menettelyt jotta, he pakot, jotta heitä pakotettaisiin laittomiin matkustuskeinoihin ja keskusteleeko neuvosto turvallisuusvaikutuksista, jota sillä on, että tuhansia ihmisiä on Euroopan mantarella, joiden ihmisoikeuksia poljetaan kamalissa olosuhteissa. Spinelli. Minä kysyisin sen pohjalta, mitä Savintveld sanoi neuvoston haluttomuudesta mieltä tätä kriisiä akuutiksi, kysyisin, josko haluttomuus, jonka Ravaintveld mainitsi, johtuisi siitä, että neuvostossa on tällainen pienempi ryhmä, alaryhmä maita, jotka voimakkaasti vastuuttavat turvapaikkapolitiikkaa, joka perustuisi uudelleen, joka kovasti vastustaisi uudelleen sijoittamista. Puhun Visegrad-ryhmästä ja ne on yksi niistä. Ja te keskustelette neuvoston puheenjohtajuuden nimissä, mutta edustatte myös maatanne. Edustatte Visegrad-ryhmää ja siihen kuuluvaa maata. Thank you. Kiitos. Pyrin vastaamaan mahdollisimman lyhyesti, mutta vastaamaan kuitenkin kaikkiin kysymyksiin. Se, että ei ole vaikutelmaa kiireellisyydestä, tai vaikutelmaa kriisitunnelmasta, niin voin vakuuttaa teille, että puheenjohtajavaltio valtiolla ei juurikaan ole merkittävämpää painopistealuetta, kirjallisempää aihetta kuin turvapaikkaa paketin käsittely. Olen täysin vakuuttunut tästä ja en ehkä nyt vastaa siihen miten eri valtuuskunnat priorisoivat työtä eri asiakokonaisuuksiin liittyen. Mm, olen samaa mieltä siitä, että ehkä vauhtia voisi olla vieläkin enemmän, mutta puheenjohtajavaltio on nyt se taho, joka on välittömästi valmis keskusteluun, kunhan muutkin ovat. Pikemminkin muut valtuuskunnat tässä nyt haluavat toteuttaa analyysejaan, analysoida ehdotuksiamme ennen kuin haluavat toimia. Joten kyllä tässä kriisitunnelma on ja kiireellisyyden tunnelma on. Eikö neuvosto ole yhtenäinen? Tätä kysyi Holmeier. Hän on aivan oikeassa. Ja tässä ollaan hyvin kaukana konsensuksesta monissa kysymyksissä – ja toden totta, puheenjohtajavaltion perustehtävä on ajaa asioita, kunna yksimielisyys löytyy ja pyrkiä yksimielisyyttä löytämään silloin, kun sitä ei ole tai sitä ollaan vielä kaukana. Humanitaariset viisumit, kyllä puheenjohtajavaltion on tarkoitus katsoa, miten humanitaariset viisumit voidaan sisällyttää uudelleen sijoitusohjelmaan. Tässä ollaan vielä hyvin varhaisessa käsittelyvaiheessa ja emme vielä tiedä, onko tämä mahdollista. Uudelleen sijoittamisesta kysyttiin, onko sisä- ja oikeusasian neuvosto pohdistunut, pohtinut, pohtinut kansallisten mm, mm, mallien numerojen lisäämistä, lukujen lisäämistä. Tästä ei ole puhuttu. Torstaina puhuttiin EU uudelleen sijoituspuitteistosta, eli puhuttiin siis ehdotuksesta, jonka komissio on tehnyt, joka ei, niin kuin tiedätte, sisällä tämän tyyppisiä ehdotuksia. Sitten Dublin-uudistuksesta, Dublinin muuttamisesta ja että Tämä korvataan suojelulla yhteistyöllä. Minä ja kollegani olemme tietoisia asiantuntijoiden kommenteista, myös Euroopan parlamentin asiantuntijoiden huomioista. Olemme, on julkaistu, Euroopan parlamentti on julkaissut koko joukon kiinnostavia tutkimuksia ja voin vakuuttaa teille, että ne, niihin on kiinnitetty huomiota neuvostossa huomiota, jonka ne ansaitsevat. Sitten väliaikaisen suojelun direktiivi, josta sitten kysyä, onko sitä sovellettu. Tämä väline, sitä ei ole sovellettu, siitä ei ole keskusteltu siitä yksinkertaisesta syystä, että komissio, jonka on tarkoitus tehdä ehdotuksia väliaikaisen suojelun direktiivin käytöstä ei ole ehdotusta tehnyt ei viime vuonna eikä tänä vuonna neuvosto ei siis ole voinut tästä päättää. Totta on, että neuvostokin on ää, sitten ää, ollut keskustelematta tästä oma-aloitteisesti. Visegrad-ryhmä ja mm, syyt ää, epäröinnille. Palaisin tuohon ensimmäiseen antamaani vastaukseen. Enpä usko, että on mitään puutetta öö, siinä, että kriisiä ei ymmärrettäisi. Minä olen tietenkin paitsi neuvoston puheenjohtajan edustaja, nyt oman maani edustaja, minun ei tule arvioida, öö, onko Slovakia puheenjohtajana öö, ollut tällainen rehellinen välittäjä. Minä olen pyrkinyt äh, toimimaan näin, ei ajamaan oman maani etua tai oman maani agendaa. Ja muuta muut voivat sitten joulukuussa ehkä arvioida, olemmeko me tehneet hyvää työtä pyrkiessämme olemaan rehellinen välittäjä. Tämä valiokunta ja muut tulevat tämän arvioimaan, en minä. Sophia, you know, we don't have time, but what do you want to say? Uh, mitä haluat sanoa, Sofie Netfeld? Niin, haluan vain sanoa, että Olemme ymmärtäneet, miten vaikea on päästä sopimukseen, mutta eipä se sen helpompaan tässäkään talossa tule. Täälläkin meillä on valtavan erilaiset näkemykset, mutta kaikki täällä olevat ryhmät ovat sitoutuneet siihen, että päästään tuloksiin. Minä olen yksi esittelijöistä siis näissä vastaanottoasioissa. Me työstämme nyt aikataulu, joka mahdollistaisi sen, että voimme aloittaa neuvottelut kevään alussa. Eli Jos Slovakia puheenjohtajavalti voisi nyt vähän tätä tempoa nostaa ja pyrkiä tuloksiin, niin se mahdollistaisi sen, että voisimme ryhtyä neuvotteluihin. Ja näin meillä olisi jotain toiminnassa jo tänä kesänä. Kiitos, tämä oli kyllä hyötysuoja. Kiitoksia Sofi. Poliittisen näkemyksen esitettiin ja sitten luonnollisesti myös on puheenjohtajavaltion työ. Kiitämme me siitä kovasta työstä, jota tehdään, mutta tietysti tämä poliittinen sisältökin on tärkeää ja haluan ilmaista tämän arvostukseni puheenjohtajavaltiolle. Kiitoksia siis kovasti tästä. Kiitos. Hyvät kollegat, onko muita asioita? Jos ei, niin 20.10. seuraava kokous kello 9. Kiitoksia. Kokous on päättynyt.